Colleagues, we're going to make a prom- Hyvät kollegat, me aloitamme nyt kokouksen täsmällisesti, koska ihmisillä on kiire pois paikan päältä. Ja meillä on suuria päätöksiä, suuria asioita tämän iltapäivänä esitetään, joten aloitamme esityslistan hyväksymiseltä 70, 11, 2013 ja 15 kohdat esityslistat on lykätty tuonnemmaksi, mikä ei mitä vastalauseita. Esityslista näin ollen hyväksytty. Kieliprofiili jälleen kerran totesin, että koratin ja kieltä ei ole tänään käytettävissä kokouksessa. Koordinaattoreiden suositukset sitten. Koordinaattorit päättivät kirjallisesta menettelystä 26. huhtikuuta. Epäteli järjestää Libe-valikunnan kokouksen Strasbourgin 9. toukokuuta. Sopiiko tämä suositus valikunnalle? Kyllä, tämä on hyväksytty. Sitten aloitamme koneäänestykset. Mikäli jollakin ei ole äänestyskorttia, voitteko ilmoittaa asiasta nyt saman tien? Aloitamme nyt saman tien. Mikäli jälkeen ei ole koneäänestystä varten tarvittava äänestyskortti, mikä niin on täysin ymmärrettävää, mikäli olette esimerkiksi jättäneet sen vahingossa täysistuntosaliin, niin ilmoittakaa tästä nyt heti, niin otamme tämän huomioon, koska me nyt aloittaa kerta kaikkiaan. Meillä kaikki pääsevät lähtemästä äänestysten jälkeen, mikäli on tarve lähteä. Kenenkään ei mitään ongelma tämän suhteen. No, siinä tapauksessa tarkistetaan vielä, että kaikki ovat valmiina. Kaikki tuntuvat olevan valmiina. Selvä. Siirrymme sitten kohtaan neljä. Euroopan unionin lainvalvonta, yhteistyö ja koulutusvirasto Euroopan sekä päätösten 2009-371 YOS ja 2005-681 YOS kuumaaminen. Esittäjä on Dias Mera. Arvon kollegat, etenemme äänestykseen, mutta sitten kysyn, haluaako esittelijä puheenvuoron. Ellei halua, niin äänestetään. presidente. Puheenjohtaja, ihan kohteliaisuudesta. Sanoisin, että tässä olemme pitkän tien päässä ja haluaisin vain sanoa lämpimät kiitokset kaikille ja haluan kiittää aivan erityisesti Gaita ja Antuania ja teitä puheenjohtaja. No, anteeksi, herra Diastenherra, mutta en saanut tulkkausta, koska en ollut oikealla kanavalla. Pyydän anteeksi. The interpretation... Kenties äh, tulkit voisivat nyt katsoa, millä kanavalla he tulkkaavat, koska täällä tuli pieni ongelma tulkkauksessa. Okay, have another go, Mr. Diaz de Mera. No, yrittäkääpä uudestaan, herra Diaz de Mera. Voitteko nyt toistaa sen, mitä sanoitte? Helppo toistaa, minkä jo sanoin. Haluan kiittää paikasta sydämestäni kaikkia niitä työ, osa, jotka osallistuivat tähän pitkään tiehen, joka tuntuu nyt tänään päättyvän. Ja kiitän erityisesti Antuania ja Gaita. Thank you very much, Mr. Diaz. Kiitoksia paljon, herra Diaz. Meidän nyt siirrymme suoraan äänestykseen. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt sitten suoraan loppuäänestykseen. Loppuäänestys, hyvät kollegat, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 40 äänellä, kolme vastaanta, kaksi tyhjää ääntä. Onnittelut esittelijälle Piasti Meeralle. Siirrymme nyt sitten kohtaan viisi. Kolmasimaiden kansalaisten maahantulotutkimusta, opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkallista tai palkatun harjoittelua varten, vapetustyötä varten tai kaupan työskentelyä varten – 11. huhtikuuta avattiin tarkastuksia varten. Tarkastus ei edelleen ole tullut, joten menemme työjärjestyksen artiklan 66 mukaisesti suoraan tähän suositusluonnokseen, jonka esittely on laatinut. Esittely on Cecilia Wikström. Cecilia ei ole tänään paikalla, joten menemme suoraan äänestykseen. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy hyväksytty 40 puolesta 5 vastaan yksi tyhjä ääni. En oikein nähnyt tässä nyt kunnolla, mutta on joka tapauksessa esittelijälle hänen poissa ollessaankin. Ihmiskaupan torjunta EUn ulkosuhteissa on aiheena. Esittelijä on Budil Valero. Mikäli esittelijä ei halua puheenvuoron, mennään äänestykseen. Te haluatte puhua, olkaa hyvä. Eh, bara väldigt snabbt så vill jag tacka. Ihan lyhyesti haluan kiittää kaikkia muita varjoesittelijöitä. Kiitän tästä erinomaisesta yhteistyöstä. Kiitän myös siitä, että tämä asia saatiin loppuun. Todella hyvää yhteistyötä. Kiitos. Thank you, Mrs. Valero. We proceed to the vote. Amendment. Kiitoksia, Rova Valero. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17 puolesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme kohta kohdalta ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 25. Nimen huutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Tarkistus 25. Toinen osa. Nimen huutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 33. Puolesta. Äänestys alkaa. Tulkki korjaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 4a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty tarkistus 45 erillisenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 47. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48 erillinen äänestys. Puole, ää, äänestys alkaa. Turkki korjaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 49. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 66. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 65. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 68. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 71. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 72. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 73. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 76. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 77 kohta kohdalta. SNDT pyysi ensimmäinen osa puol- äänestys al- Tämä onkin suoraan toiseen osaan. Voidaanko äänestää vain toisesta osasta? 77 ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Minulla on joku ongelma tämän tarkistuksen kanssa ihan oikeasti. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 78. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 79 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 80 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 86. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 87 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 89 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 91 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 92. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 93. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 94. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten otetaan kappaleet ja viitteitä. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus äh, viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt sitten koko tekstistä äänestys näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 46 puolesta ei vastaan ja viisi tyhjää ääntä, joten onnittelut esittelijälle rouva Valeralle. Colleagues, now we move to point eight, <clears throat> provisional measures. Kahdeksan, kansainvälinen suojelu, artikla 9 kyseessä. Tämä koskee Ruotsia ja neuvoston päätös 2015 1523 ja neuvoston päätös 2015 1601 ja tämä koskee Kreikkaa ja Italiaa. Ska Keller esittelijänä esittelijä ehdottaa, että hylättäisiin komission ehdotus. Kuunnellaan. Saan 172 säännön mukaisesti me äänestämme ensin esittelen ehdotuksesta, että hylätään komission teksti. Jos tämä tarkistus menee läpi, sen jälkeen äänestämme vain tarkistuksesta kaksi äh, lainsäädäntöpäätöslausumasta. Jos hylätään tämä esittelen ehdotus, sitten äänestämme tarkistuksista, joita on tehty komission ehdotuksen. Sitten äänestetään tarkistetusta tekstistä ja sitten vielä lopulta lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Tulikohan selväksi, toivon. Ja sitten Rova Keller, haluatteko te kommentoida ette, joten tämän johdannon myötä äänestämme. Niin, tiedän, voitte puhua nyt, jos on ihan pakko, vaikka en siihen nyt hirveästi kannusta. Joten äänestetään ja tämä tietysti on nimenhuutoäänestys. Aloitamme siis Tarkoitus nolla. Äänestys alkaa siitä. The vote. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty 23.30 tuloksella. the Okay. Amendment 8. The vote is open. Kahdeksan. Saka. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolmeen äänestys Päättyy. Hylä, hyväksytty. Tarkistus neljä äänestys alkaa. päättyy hyväksytty. Viisi. Äänestys The vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Kuusi. Äänestys Päättyy hylätty. Tarkistus seitsemän äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Ja komission ehdotus muutettuna äänestys alkaa. Odotan tässä koordinaattoriani. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus numero kaksi. Lainsäädäntöpäätöslausumasta äänestys alkaa. Yeah, to the legislative resolution. It's amendment two, isn't it? Yeah. Siis tarkoitus kaksi, eikö niin? Is everyone clear on this? Siis kaikille tuliko selväksi, että nyt ollaan tarkistuksessa kaksi. Is everyone in agreement? Sopiiko tämä kaikille? Sitten siis tämä tarkistus kaksi. Äänestys alkaa siitä. Äänestys päättyy. Hylätty. 37.14 tuloksella hylätty. Sitten loppuäänestys, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27, 23, yksi tyhjä. Kiitämme esittelijää. Colleagues, we move to our... Sitten seuraava viimeinen äänestyksemme. Uudet psykoaktiiviset aineet, seuranta, valvontatoimenpiteet. Herra Boni on esittelijä. Haluatteko te puhua ennen kuin äänestämme? No sitten äänestämme vain suoraan. Ei tarkistuksia, joten loppuäänestys heti. Äänestys alkaa. And the vote is... Äänestys päättyy. Hyväksytty. 51 nolla tuloksella yksi tyhjä. Onnittelut. Colleagues, we're going to make an immediate start for the next... Kollegat, aloitamme ihan suoraan seuraavan kohdan esityslistalla. Okay. So colleagues, let's, let's resume this. No niin, kollegat, jatketaanpa tätä istuntoa. Olen iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi komissiojäsen Jourovan. Meillä on useita asioita, joista haluamme keskustella hänen kanssa Ekriksistä, Epulista, mutta myöskin asioista, jotka joutuvat, liittyvät tähän Yhdysvaltain ja EUn ää, äh, yksityisyyssuojaan ja tähän kattavan sopimukseen. Annan teille komission jäsenen ensin puheenvuoron esitystänne varten ja sitten meillä on keskustelukierros. Ensimmäisen kierroksessa, ensimmäisessä kierroksessa koordinaattorit saavat esittää kysymyksiä ja sitten komission jäsen voi vastata. Ja sen jälkeen meillä on toinen kysymyskierros muilta jäseniltä ja sitten te voitte vastata siihen. Ehdottaisin, että jäsenet puhuisivat korkeinta kaksi minuuttia. Ja nyt teillä komissiojäsen Jurova on puheenvuoro. Madam Chair, honorable members, thank you. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät ja herrat, kiitoksia mahdollisuudesta käydä vuoropuhelua teidän kanssanne täällä valiokunnassa. Tänään haluaisin puhua pääasiassa rikosoikeudellisista osuudestani, salkustani. Viimeisen jäsennellyn vuoropuhelin jälkeen me olemme kärsineet hirveistä terroristi-iskuista Brysselissä ja Pariisissa. Komissio on vahvistanut toimiaan terrorismin torjunnassa ja korostanut sitä, että meidän täytyy kuitenkin ylläpitää arvojamme. Tehokas yhteistyö rikosoikeudellisissa asioissa on vastaus tähän. Ja tätä taustaa vasten olemme ehdottaneet Ekriksen muutosta, jotta voitaisiin vaihtaa paremmin kolmansien maiden kansalaisten rikosrekisteritietoja. Olen erittäin iloinen, että esittelijä herra Kirkhope on aloittanut työn tästä tärkeästä asiasta, joka vahvistaa tehokasta tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden kesken. Haluaisin myöskin kiinnittää huomionne erääseen toiseen tärkeään keskusteluun, jonka aloitimme epävirallisessa oikeusministerineuvostossa Amsterdamissa, johon puheenjohtaja Moraes myös osallistui. Tämä liittyy aloitteisiin, jota Alankomaiden puheenjohtajavaltio on johtanut, joka koskee avustusjärjestelmiä, joita on joidenkin maiden kanssa, mutta meidän on ehkä mentävä pidemmällekin ja meidän on katsottava, ovatko meidän järjestelmän sopivia digitaaliseen maailmaan. Tämä liittyy rikoslain digitalisoitumiseen. Me olemme myös ehdottaneet muutoksia rahanpesuvastaisen direktiiviin, koska olemme nähneet, että täytyy tehdä enemmän terrorismin rahoitukseen puuttumisessa. Aiomme puu- tarkastella pankkirekistereitä vahvistaaksemme Fiuksen toimivuutta ja katsomme myös anonyymejä äh, prepaid-kortteja ja katsoa, miten voisimme valvoa tätä paremman äh, ehkäisemättä kuitenkin tämän tärkeän maksuvälineen käyttöä. Panama-vuodon äh, jälkeen haluamme myöskin palata tärkeään kysymykseen avoimuuteen, jota erityisesti esittelijä Sargentini korosti kolmikantaneuvotteluissa. Minun tarkoitukseni on ehdottaa tätä uudistusta kesäkuussa. Tämän lisäksi tämän vuoden loppuun mennessä komissiako ehdottaa vasta vuoroista tunnustusta, mitä tulee äm, omaisuuden takavarikointiin ja jäädentämiseen yhdessä maassa niin, että tuo oikeuden päätös tunnustetaan sitten myös toisessa EUn valtiossa. Perusoikeuksissa olen ylpeä siitä, että saimme päätökseen tietosuojauudistuksen ja haluan äh, kiittää eh, esittelijöitä eh, Albrecht ja Lauristin tässä asiassa. Yhdessä saimme aikaan hyvin tasapainoisen ja pitkälle menevän ehdotuksen ja tulemme nyt keskittymään tehokkaaseen täytäntöönpanoon niin, että yhdessä jäsenvaltioiden kanssa mm, eh, tietosuojaviranomaisten, kansalaisten ja yritysten kanssa voimme olla valmiita tähän suurräjähdyspäivään, kun tämä yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan keväällä 2018 annamme oikean viestin. Tietosuoja on perusoikeus ja se tukee liiketoimintaa innovointia digitaalisessa aikakaudella. Poliisidirektiivin yhteydessä aiomme myös lisätä poliisiviranomaisten vastavuoroista luottamusta ja tehokasta yhteistyötä. Meidän täytyy ylläpitää tätä suojaa myös, kun henkilötietoja siirretään Atlantin yli. Siksi huomenna komissio ehdottaa sitä, että allekirjoitetaan tämä tietosuojaa koskeva puitesopimus, joka mm, luo hyvät tietosuojapuitteet monille oikeudelliselle ja poliisiyhteistyösopimuksille, joita meillä on EUn ja Yhdysvaltojen välillä. Mitä sitten tulee kaupallisiin siirtoihin. Aiomme nyt ottaa huomioon äh, artikla 29 työryhmän suositukset ja olemme myös edistyneet prosessioikeuspaketin äh, hyväksymisessä. Äh, nyt on oikea hetki oikeusavun kohdalla ja haluan antaa esittelijä Radelille täyden tuen, että päästään Äh, yhteisymmärrykseen, mitä tulee soveltamisalaan. Sitten äh, lasten erityisasema maahanmuuttoaallossa. Äh, tulen jatkuvasti seuraamaan heidän erityistarpeitaan. Oli kyse sitten mm, yksin matkustavista alaikäisistä tai integraatioista tai heidän roolistaan järjestelykeskuksissa. Meidän on hoidettava tämä osia oikein. Ja haluaisin myös kertoa siitä, että olemme ryhtyneet voimakkaammin torjumaan vihapuhetta. Toimimme yhdessä internetoperaattorien kanssa. On, tarkoitus on aikaan kesäkuuhun mennessä käytännessäännöt. Tulemme aina kunnioittamaan sananvapautta, mutta meidän täytyy varmistaa, että internet ei ole mikään säännötön paikka jotta saataisiin aikaan parempaa yhteistyötä rikosoikeusviranomaisten kanssa, haluamme eh, luoda eh, Euroopan julkisen syyttäjän, yleisen syyttäjän viraston ja uudistaa eurojustia. tavoitteena niin on saada syyttäjän virasto valmiiksi tämän vuoden aikana ja olen kiitollinen siitä, että Alankomaiden puheenjohtajavaltio haluaa edistyä tässä tärkeässä asiassa. Tulen asiasta keskustelemaan myös tulevan puheenjohtajavaltion Slovakian kanssa Bratislavassa huomenna. Me hittuasti etenemme neuvoston keskusteluissa eurooppalaista syyteenvirastosta. Jäsenvaltiot periaatteessa tukevat tämän ehdotuksen pääkohtia, mutta periaate on, että mistä ne olisi sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu. Me olemme nyt viemässä läpi jäljellä olevien artiklojen ensimmäistä käsittelyä. Minun kantani on ollut ja on vieläkin, että meillä täytyy olla riippumaton ja tehokas eurooppalainen syyttäjävirasto. Sen toimivaltuuksien täytyy olla selvät, täytyy olla selkeä prioriteetti EPP on toimivaltuuksille ja soveltavistama on otettava äh, huomioon direktiivissä. Meillä on selkeät argumentit, jotka myös tuomioistuin on vahvistanut, ja meidän täytyy äh, mennä tätä äh, tietä. Me emme saa viedä EPP on syyttäjän viraston toimivaltuuksia takaoven kautta. Toiseksi eh, neuvosto on kovasti muuttanut eh, syyttäjänviraston ehdotettua rakennetta. Neuvosto haluaisi, että syyttäjänvirasto toimisi kollegiona. Eh, ja lisäksi neuvosto otti käyttöön tällaisen kansallisen linkin syyttäjänvirastossa ja vaati, että eurooppalaisten syyttäjien pitäisi valvoa tapauksia omissa jäsenvaltioissaan ja neuvosto päätti perustaa pysyvät jaostot, jotta voitaisiin tasapainottaa tämä kansallinen linkki, mutta otti käyttöön mahdollisen suuden, että nämä jaostot voivat siirtää päätöksenteko-oikeuksia yksittäisille eurooppalaisille syyttäjille, jotka valvovat tapauksia omissa jäsenvaltioissa, ja lisämahdollisuus siirtää toimivaltuuksia todella kyseenalaistaisi pysyvien jaostojen lisäarvon. Siksi meidän on otettava mukaan mahdollisuus mm, siirtää tapauksia yhdeltä eurooppalaisesta syyttäjältä toiselle ja eh, delegointi, päätöksenteon delegointi eh, syyttäjille pitäisi rajoittaa vain vähäpätöisempiin tapauksiin. Näin vain voidaan luoda todellinen eurooppalainen eh, syyttäjäviraston politiikka. Toivottavasti voimme viedä eteenpäin myös Eurojust-asetusta niin, että voimme päivittää ja parantaa sen toimintaa. Eurojustia jäsenvaltioiden on käytettävä paremmin erityisesti sen koordinointitapaamisia, keskuksia ja yhteisiä tiimejä, jotka tukevat kansallisten syyttäjäviranomaisten toimia. Me eh, jatkuvasti teemme parannusehdotuksia, mutta samanaikaisesti meidän täytyy keskittyä myös täytäntöönpanoon niin, että äh, kaikki nämä lait myös toteutuvat paikan päällä. Olemme kuitenkin huomanneet, että meidän säädöstömme ei ole vielä jäsenvaltioissa kunnolla sulastettu. Kansalliseen lainsäädäntöön siirtäminen on ollut vain osittaista ja usein kaikkea ei ole noudatettu. Tuomioistuinten on kunnolla sovellettava EUn lainsäädännön välineitä, jotta saadaan aikaan luottamusta. Vain tällä tavoin saadaan aikaan toimiva oikeuden alue, jossa rajat ylittävät täytäntöönpanotoimet toimivat. Jatkuvat terroristi tutkimukset useassa jäsenvaltiossa ovat esimerkki, jossa yhteistyön puute on aiheuttanut viivästyksiä ja jopa virheitä. Meillä on välineitä EU-ssa, mutta niitä on käytettävä oikealla tavalla. Toisaalta tämä tarkoittaa, että komission on proaktiivisesti autettava jäsenvaltioita, jotka panevat täytäntöön säädöstöä, joten meillä on ohjekirjoja, asiantuntijakokouksia ja välineitä, koulutusta, mutta toisaalta me emme saa myöskään pelata aloittaa rikkomusmenettelyjä, jos tarpeen, jotta saadaan varmistettua lainsäädännön täysin noudattaminen. Aikaisemmin tällä viikolla muistelin keskustelua, jota minulla oli oikeusministerin kanssa maaliskuussa. Keskustelimme jälleen kerran siitä, miten käsitellä vankilassa olevien ihmisten radikalisoitumista. On useita syitä, jotka johtavat radikalisoitumiseen, ja jo yksi näistä syistä on joidenkin vankiloiden huono tila Euroopassa. Ja minä selitin, millaisia rahoitusmahdollisuuksia EU rahastoista ja ohjelmista on. Sanoin myös, että aion perustaa korkean tason asiantuntijaryhmän, joka tulee vankila-alaryhmän ehdotusten perusteella vaihtaa parhaita käytänteitä eri valtioiden välillä. Ja myöskin puheenjohtajalleni kerroin tästä asiasta aikaisemmin tällä viikolla. Mitä tulee oikeusvaltioperiaatteeseen EU-ssa, olen tietoinen siitä, mitä työtä live-valiokunta tässä asiassa tekee eh, edustaja Inetfeldin johdolla. Me seuraamme tätä työtä mielenkiinnolla yhdessä eh, varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa mm, Oikeusjärjestelmien toimiminen on tärkeä osa oikeusvaltioperiaatetta ja tässä vaiheessa haluaisin kertoa teille neljännestä oikeuden tulostaulusta ja sen eh, johtopäätelmistä. Se julkaistiin aikaisemmin tässä kuussa. Kuten tiedätte, tämä tulostaulu auttaa 28 jäsenvaltiota eh, niiden ponnisteluissa parantaa oikeuslaitoksen riippumattomuutta, tehokkuutta mm, ja toimivuutta. Se antaa eh, komparatiivisia tietoja kaikista EU-jäsenvaltioista. Suurin osa jäsenvaltioista on edistynyt oikeuslaitoksensa parantamisessa ja jonkin verran rohkaisevia trendejä on nähtävissä sen jälkeen, kun ensimmäinen tulostaulu julkaistiin, mitä tulee esimerkiksi siviili- ja kaupallisten oikeusprosessien pituuteen, niin mm, mm, aika on lyhentynyt, kun taas hallinnollisten prosessien pituus on pidentynyt. Myöskin verkkovalitusmahdollisuudet ovat parantaneet kuitenkin lisätietoja tarvitaan, toimintaa tarvitaan esimerkiksi koulutuksessa ja muissakin kysymyksissä. Tämä tulostaulu on edistymästä ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa se sisältää eh, eurobarometri arvioita eh, tuomareiden riippumattomuudesta. Se on kysytty kansalaisilta ja yrityksiltä. Ja mm, näkemys tuomareiden riippumattomuudesta on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa. Eh, Jäsenvaltioissa, joissa tuomareiden riippumattomuutta pidetään alhaisena, vastajat sanovat, että tämä johtuu pääasiassa siitä, että ajatellaan, että hallitus ja poliitikot ja taloudelliset ja muut eturyhmät painostavat tuomareita. Meidän täytyy valvoa tätä tarkkaan. Äh, hyvä jäsenet. Minulla on vähän aikaa, siksi katoin vain osan näistä aiheista, joita käsittelen, mutta odotan kovasti teidän kysymyksiänne ja kommentteja näistä ja muista ja kiinnostavista aiheista. Kiitoksia. Kiitos komission jäsenille tästä puheenvuorosta. Ainakin välittömästi sitten puheenvuoroja koordinaattoreille. Rova Holmarille paikalla. Olen kuullut, että Herra Boni puhuu kansanpuolueen nimissä hänen sijastaan. Kiitos komission jäsen. On hienoa nähdä teidät täällä jälleen kerran. Hienoa, että olette onnistuneet seitsemän myöskin kirjatsijoistakin joitakin asioita. Hienoa, että voimme nyt hieman saada ajantasaista tietoa kaikista teidän toimintaanne piiriin kuuluista asioista. Minä olisin muutama lyhyt huomio. Ensinnäkin, uskon, että meidän täytyy tehdä paljon parempaa ja vähempää yhteistyötä, kun on kyse tiedonvaihdosta ECRIS-järjestelmän mukaan ja digitaalisia välineitä täytyy voida käyttää paremmin hyväksi, kun on kyse rikosoikeudesta ja oikeusprosesseista oikeudenkäynnistä. On erittäin tärkeää, että tieto käytetään hyväksi. Tämä aiheuttaa helpottaa ja nopeuttaa menettelyitä. Toiseksi uskon, että on erittäin tärkeää allekirjoittaa tämä puitesopimus, jonka te mainitsitte huomispäivänä. Uskon, että valiokunnassa tämän suhteen esitettiin jotakin kysymyksiä, mutta meidän täytyy edetä tämänkin suhteen. Kiitoksia teille yhteistyöhalukkuudesta ja kaikkien kumppaneiden kanssa mukaan luettuna artikla 29 työryhmä, joka on käsitellyt tätä yksityisen suojajärjestelmää Yhdysvaltain kanssa. Meidän täytyy tunnistaa jotakin elementtejä ja uhkia tai ongelmia, jotka tähän liittyvät, ja sitten täytyy löytää paras mahdollinen ratkaisu. Uskon niin ikään, että on äärimmäisen tärkeää kuulla, mitä te sanoitte vihapuheesta kesäkuussa. Tullaan antamaan käytännön säännöt tätä varten, teidän tekemänne työ ja komission tekemä työ. Kun on kyse internetin palvelun tarjoajista, tullaan tuomioissa saamaan päätöksen. Käytännössä säännöt ovat nähdäkseni erittäin tärkeä saada, koska toisaalta täytyy varmasti internetin käytön vapaus, mutta toisaalta tämä antaa meille joitakin välineitä, joita voimme käyttää hyväksemme, kun me taistelemme vihapuhetta vastaan. Huomispäivänä järjestetään nuorten kanssa konferenssi, jossa käsitellään vihapuhetta, ja tässä valossa tämä erittäin tärkeä asia myöskin. Lisäksi haluaisin esittää teille kysymyksen. Mitä lisätoimia otetaan käyttöön tietosuojapaketin yhteydessä? tietosuojadirektiivi, kun saatiin vieläkin hyväksyttyä, ei me voi kuvitella, että kaikki työ olisi nyt jo tehty. Mietinkin vain, aikooko komissio millään tavalla ryhtyä täytäntöpana suunnitelman laatimisen, varsinkin GDPRn suhteen. Se pitää pistää täytäntöön kansallisella tasolla. Olen se varma, että tämä joustavuus on tarpeen. Niin, ei me haluta, se tulkitaan 28 eri tavalla, joten haluaisin tietää, miten komissio tämän asian hoitaa. Thank you very much. I would like to concentrate maybe on two or Kiitoksia. Keskityn ehkä muutamaan kysymykseen. Pitää mielessä sen, että muilla kollegoilla on ehkä vielä muita kysymyksiä. Ensinnäkin tästä tietosuojasta. Tästä tunnetaan suurtakin huolta tällä hetkellä ja ottaisin kaksi tällaista esiin. Ensinnäkin USAn hallinto ei täysin sulje pois massiivista äh, tietojen keruuta, joita saadaan EU-sta erittelemättömällä tavalla. Ja haluaisin tietää, miten tämä sopii yhteen eurooppalaisen käsitteen kanssa siitä, että joukkovalvontaa ei voida koskaan harjoittaa täysin suhteettomasti. Sitten on myös kyseenalaista, jos oikeus, onko oikeusasiamiehellä mahdollisuudet toimia tehokkaasti tässä ja onko hän todella riippumaton ja myös nämä oikeussuojakeinot, ne saattavat olla liian monimutkaisia käyttää yksilön tasolla. Mikä teidän kantanne on tästä ja voisitteko esittää joitakin perusteluita myös sitten toiseksi? tästä tietosuojaa koskevasta puitesopimuksesta. Me tiedämme, että PNR-sopimus USAn kanssa ja TFTP eivät kuulu tähän USAn yksityisyyslainsäädäntöön. Puitesopimus kuitenkin odottaa, että näin olisi. Miten ratkaisette tämän juridisen epäjohdonmukaisuuden. Sitten toinen kohta vielä puitesopimuksesta USAn oikeus, joka mahdollistaa USA-laisille oikeussuojakeinot liittää tämän äh, kaupalliseen tietovirtaan näyttää siltä, että lisätietos oikeussuojamahdollisuudet riippuvat siitä, suostummeko niin sanottuun yksityisyyskilpeen, tietosuojakilpeen, mitä olette tästä mieltä. Sitten vielä lyhyesti lopuksi syyttäjänvirastosta on tulossa ehdotus tästä ja teidän mielestänne missä määrin parlamentin kannat on otettu huomioon, kun tällä hetkellä keskustellaan asiasta neuvostossa? Kiitos sitten halla ECRn nimissä. Thank you, Commissioner. Thank you for being us with... Kiitos komission Kiitos siitä, että olette täällä tänään meidän seurassamme Vaikkava kyllä herra Kirkhope ei päässyt paikalle, koska oli muita sitoumuksia yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta hän pyysi, että minä esitän seuraavat huomiot hänen puolestaan. Rikosten ja terrorismin vastainen taistelu Euroopassa on mahdollista vain ainoastaan, mikäli jäsenvaltiot reagoivat nopeasti ja tekevät yhteistyötä tehokkaasti. Proaktiivinen ja yhteisö, yhteinen toiminta varmistaa, että rikosomaisjärjestelmät ovat kunnolla. mahdollisen tärkeä, tärkeää, mikäli ohjelma päästään yli niistä haasteista, joita meillä tällä hetkellä on edessämme. ESR-ryhmä ei usko, että täysin harmonisoitu rikosoikeusjärjestelmä tai uusi keskitetty järjestelmä tai keskityt järjestelmät olisivat asianmukaisia tähän, mikäli halutaan päästä. Mielekäs yhteistyö ja arvokkaan tiedon vaihto on kaikkein tehokkain tapa päästä tuloksiin. ECRIS-asetuksen esittelijänä Hope odottaa yhteistyötä teidän kanssanne innolla. Hän uskoo, että muutoksia, joita tehdään kolmansien maiden kansalaisten kohdalla, on tarpeenkin tehdä tarvitsen tarpeisia. EUn kansalaiset ja kolmansien maiden kansalaiset tehdään tasa-arvoisia kansallisen ja eurooppalaisen rikosoikeusjärjestelmän kannalta. Mitään loogista syytä ei ole siihen, etteikö tätä tointa kannattaisi tehdä. Kun että säännökset ovat voimassa. Tämä on erittäin tärkeä, kun Tämä on erittäin tärkeä sisäisen turvallisuuden ja liikkuvuuden kannalta. Kirkhoff haluaisi kiittää komissiota. Ilmiö tekee teidän kanssa yhteistyötä jatkossakin tämän sen eteenpäin viemiseksi. Toinen asia sitten, raha. Meidän täytyy iskeä rikollisia siihen paikkaan, mihin heitä sattuu, eli lompakkoon. Voisiko komissio kertoa meille, miten komissio rahanpesun vastaisen lainsäädännön tarkistamiseen ja muiden välinen tarkistamisen kautta pystyy parantamaan tiedonvaihtoa oikeus- ja poliisiviranomaisten kesken silloin, kun on kyse talousrikoksista, eikä pelkästään syyttäjäviraston kautta, vaan muutakin, kun on kyse terrorismista ja ihmiskaupasta. Kuinka voimme kannustaa oikeusviranomaisia tekemään enemmän yhteistyötä keskenään EU-tasolla. Ja vielä lopuksi. Aikako komission jäsen suorittaa arvion niistä asioista, siitä asiasta, jota Koikopon on aina peräänkuuluttanut, eli yhteisistä tutkintaryhmistä. Kuinka tätä arvokasta välinettä voitaisiin parantaa, jotta voidaan vastata nyt edessä oleviin haasteisiin? Grisbeck on behalf of the ALDE group. Edustaja Grisbeck Aldesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää teitä, komissaari. Olette todella sitoutunut käsittelemään näitä lukuisia kysymyksiä, joita teidän salkkuunne kuuluu. Ja suurin osa niistä on vielä lähes puhtaasti strategisia monimutkaisia kysymyksiä. Muutama kysymys aloittaisin yhdestä päätavoitteesta EU:ssa lasten oikeuksien edistäminen, tekin viittasitte asiaan puheenvuorossanne, kun puhuitte katastrofaalista tilanteesta koskien tuhansia alaikäisiä, jotka kyse on siis maahanmuuttajista pakolaislapsista Euroopan alueella ilman ja Samoin tämä globaali tilanne, johon te viittasitte koskien mm, maahanmuuttoliikäisen kuuluvia lapsia. EUn ohjelma vuodelta 2011-2014 on päättynyt koskien lasten oikeuksia. Haluaisin tietää, miten komissio teidän johdollanne aikoo esittää jatkossa uuden kunnianhimoisen strategian, jota voidaan globaalilla tavalla soveltaa, johon liittyy myös konkreettinen toimintaohjelma ja näin voitaisiin siis suojella lapsia ja heidän oikeuksiaan. Sitten toinen kysymykseni liittyy aihepiiriin, jota jo käsittelitte, nimittäin kyse oli tästä puitesopimuksesta ja yleisempi kysymys tietojen siirrosta USA ja EUn välillä, siis toisaalla tästä puitesopimuksesta ja yksityisyyskilvestä. Voisitteko vakuuttaa meille, että tämän kilven toteuttaminen, samoin puitesopimuksen täytäntöönpano toimii täysin noudattaen Euroopan tietosuojalainsäädäntöä sen sopimuksen mukaisesti, jonka hiljattain hyväksyimme täysistunnossa. En nyt palaa artiklaan 29, se otettiin tässä esillä, on siitä ihan samaa mieltä. Vielä puheenjohtaja lyhyesti Euroopan syyttäjän virastosta alkuperäinen ehdotus, jonka mukaan olisi tällainen keskitetty aika eurooppalainen rakenne käytössä eh, syyttäjän virastossa. Sitä on nyt kovastikin tarkistettu jäsenvaltioiden painostuksesta ja nyt tämä rakenne on varsin hajautettu, todella hallitusten välinen rakenne, jossa on delegoituja syyttäjiä, joita kutsutte kollegioksi. Haluaisin tietää, miten komissio aikoo arvioida kustannuksia ja erityisesti tällaisen rakenteen tehokkuutta, koska se ei enää ollenkaan nyt muistuta tätä alkuperäistä ehdotusta, jota minä kyllä pahoittelen. Kiitoksia edustaja Sargentini vihreistä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että odotan kovasti komission ehdotuksia rahanpesuvastaista direktiivistä. Olen erityisen iloinen siitä, että sanoitte, että te ainoastaan tarkastele terroristien rahoitusta, vaan otatte huomioon myös Panaman paperit ja katsotte säätiöitä. Se olisi erittäin mielenkiintoista. Me emme onnistuneet saamaan tätä läpi pääasiassa yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen takia takia. Nyt poliittinen tilanne yhdistyneessä kuningaskunnassa on ehkä jonkin verran muuttunut ja pystyisimme vahvistamaan puheitamme, kun on kyse kun on kyse säätiöistä. Sitten mm, EUn tietosuoja viranomaisten äh, Eh, niin, tarvitaan hyviä, kun on kyse tiedosta, jotka menevät Yhdysvaltoihin. Meidän kysymyksemme on, ja olemme, uudelleen, olemme kysyneet tätä useaseen otteeseen, aiotteko uudelleen neuvotella tai ainakin panna raukeamislausekkeen päätökseen. Sitten tästä tietosuojaa koskevasta puitesopimuksesta. Ymmärtääkseni se allekirjoitetaan huomenna, mutta mm, Amerikka ranskalainen äh, sisämin, sisä turvallisuudesta vastaava ministeri on jättänyt tämän äh, äh, matkustajatietorekisterin tähän ulkopuolelle. Siksipä tämä tietosuojan koskeva puitesopimus ei ole meille niin kiinnostava. Aiotteko vaatia, että tämä poikkeus jätetään ulkopuolelle, niin kuin allekirjoitat tämän. Ja sitten viimeinen kysymys liittyy Ekrikseen ja tähän 4a-ehdotukseen. Onko komissio tietoinen siitä, että tämä ähm, tietokanta, joka sisältää kolmansien maiden äh, rikosrekisteritietoja, sisältää myös EU-kansalaisten rikosrekisteritietoja, sellaisten EU-kansalaisten, joilla on äh, äh, kaksi kansallisuutta. Tämä on syrjivää eh, näitä EU-kansalaisia kohtaan ja miten aiotte puuttua tähän syrjintäongelmaan? Answer Haluaisitko vastata nyt tähän kysymyksiin, arvoisa komission jäsen, vai jatketaanko kysymyksiä? Kysymystä asettamista. Kiitoksia paljon. Nyt täytyy etsiä täältä nämä kysymykset. Herra Boni, te kommentoitte ECRIS-järjestelmää. ECRIS on osa turvallisuusagendaa hyvästä, hyvistäkin syistä. Että hyvistä syistä oikeus- ja poliisiviranomaisten täytyy saada kolmansien maiden kansalaisia koskevia tietoja silloin, kun heidät on tuomittu rikoksista tuomioistuimissa. Olemme iloisia siitä, että olemme saaneet erittäin myönteisiä reaktioita, ei pelkästään jäsenvaltioilta, vaan myöskin parlamentin puolelta. Kaikki ymmärtävät, että tämä on hyödyllinen väline. Suoraan sanottuna pelkäsin pahoin, että esteitä tulisi eteen, kun haluttiin mukaan myöskin sormenjäljet, mutta päätimme tehdä tämän ajatuksen, jotta voisimme maksimoida sen, kuinka paljon asioita otetaan tässä mukaan, mukaan ottana sormenjäljettä. Egresin yhteydessä, Egresin lisäksi, haluamme pitää yllä kaikkia muitakin korkeimpia tietosuojastandardeja. Niitä mitään ongelmia tai ristiriitoja ei pitäisi olla tässä myöskään henkilötietosuojasäännösten kanssa. Meidän täytyy tehdä lisää työtä vielä, ei pelkästään Egresin yhteydessä, vaan myöskin muiden järjestelmien parantamiseksi jotka auttavat oikeus- ja poliisiviranomaisia, kun ne toimivat rajatylyttävällä tavalla. Meillähän on Schengen, joka tuo loistavia mahdollisuuksia meille kaikille. Se on kaiken kaikkien myönteinen asia, mutta niin ikään se mahdollistaa sen, että rikolliset voivat matkustaa vapaasti ja tehdä rikoksia siellä, minne he menevätkin, joten riko, on vapaata liikkumismahdollisuudet, rikosoikeuden puolella ja turvallisuusagendan kautta meidän täytyy pyrkiä vähentämään näitä riskejä lisäämällä kansainvälistä yhteistyötä oikeus- ja poliisiviranomaisten, syyteen ja poliisin kesken, jotta voimme varmistaa sen, että ne pystyvät toimimaan nopeasti. Kun muistetaan kaikki nämä iskut, joita Euroopassa on tehty, näiden, näiden yhteydessä nähtiin, kuinka nopeus oli valttia kun haluttiin rikolliset tilit teoistaan. Vihapuheesta sitten. Voisin puhua tästä radikalisoitumisen vastaisen taistelun yhteydessä, koska yhä uudelleen ja uudelleen olemme tulleet vakuuttuneeksi siitä, että on kaksi pääasiallista tapaa radikalisoitua. Yksi on internet ja toinen on vankilat internetin välityksellä tapahtuvaa radikalisoitumista, kun tarkastellaan, siellä nähdään, että joissakin piireissä ja ihmisryhmissä ilmenee halu, ja nyt jo puhun erittäin julmin sanakäänteen, joillakin on halu aloittaa sisällissota Euroopassa. Ja internetissä kun lukee keskusteluita ja kaikkea näkee nämä kaikki vihan ja väkivallan puheet, ja yllyttämisen vihan ja väkivaltaan, kaikki merkit ovat siellä jo nähtävissä. Samanaikaisesti internetissä Internet on maailma, jossa täytyy suojata ilmaisun vapausta, joten tämä, tässä on suorastaan pirullinen dilemma. Ja kun on tällaisia ongelmia, täytyy katsoa, mitä laki sanoo. Laki sanoo selkeästi, mitä täytyy kieltää, ja että vihapuhe, joka mahdollisesti voi yllyttää avoimeen väkivaltaan, joka kohdistuu ihmisryhmiin, olipa sitten kyse vähemmistöistä, homoseksuaaleista, vammaisista, kaikki tällainen täytyy kieltää lainkirjaimen mukaan. Ja tätä vasten, vastoin täytyy taistella kaikki mahdollisin keinoin. Ja yksi keinoista on se, että internetpalvelun tarjoajalta vapaaehtoiselta pohjalta tekevät työtä juuri tuohon suuntaan tilanteen ratkaisemiseksi. Sanoin varmaan jo viime kerralla, kun olin kokouksessanne, että he itsekin ymmärtävät, että he ovat osa ongelmaa ja he ymmärtävät, että heidän täytyy olla myöskin osa ratkaisua. Siksi palveluntarjoajat ovat halukkaita ryhtyä toimiin yhdessä muiden kanssa jotta saadaan laadittua käytännössä säännöt, jotka perustuvat eurooppalaiseen lainsäädäntöön mukaan luottuna eurooppalainen tapa, oikeus tai oikeuskäytäntö tulkikorjaa. Koska nyt vaikuttaa siltä, että toimivat Amerikan lakien mukaan. Meidän täytyy vaatia, että nyt pidetään kiinni meidän omasta lainsäädännöstämme ja omista periaatteistamme. Joten tästä syystä olen iloinen siitä, että voin tällaista hyvää tietoa teille, hyviä uutisia teille kertoa. Käytännössä säännöt tulevat pitämään sisällään sitoumuksen poistaa vihapuhe 48 tunnin sisällä, vai oliko se, kai se oli 48 tuntia siitä hetkestä, kun vihapuhe havaitaan. Ja muitakin sitomuksia ollaan tekemässä ja eri toiminnalla ryhtymässä ilman, että ilmaisun vapauteen puututaan. Tietosuojasta sitten ja tätä koskevasta paketista ja täytäntöönpanon suunnitelman laatimisesta sanoisin seuraavaa. Yleisen tietosuoja-asetuksen hyväksyminen vasta oli lähtölaukaustyölle, ei se ollut tien pää. Hienoa, että se saatiin aikaan. Nyt meillä on selkeä aikataulu, mukaan luettuna rahoitussuunnitelma, koska meidän täytyy yhtenäistää lähestymistapaamme silloin, kun sovelletaan tätä yleistä tietosuojalainsäädäntöä tietosuojaviranomaisten kautta. Kun lakia tarkastelee, siellä on hyvin paljon vielä harkinnan varaa jäljellä. Ja nyt on jo nähtävissä, kun joskus olen, olen päässyt tietosuoja-asiantuntijoiden tai valtuutettujen kokouksiin, siellä on sellainen tuntuma, että heillä tuntuu olevan näkemyseroja. Kaikki riippuu osittain kulttuurieroista. Tämä täytyy vain todeta. Asetuksen yhteydessä sanottiin jo, että haluamme yhtenäiset säännöt, joita sovelletaan yhtenäisellä tavalla. Katsotaanpa vaikka seuraamuksia. Ei pitäisi käydä niin, että Italiassa yritys saa korkeamman sanktion kuin, tai sakon kuin Ranskassa saa samasta virheestä. Joten äh, teemme yhteistyötä tietosuojaviranomaisten kanssa, jotta tällä saadaan aikaan Pyrimme luomaan sisäisiä sääntöjä, myöskin soveltamissääntöjä. Komission tärkein tehtävä, jota komissio myöskin rahoittaa, on selkeän suuntaviivan laatiminen yrityksille niin, että kaikki oikeudellisen varmuuden nimissä ymmärtävät, mitä uudet säännöt ovat ja mitä velvollisuuksia kullakin on. Toivon mukaan säännöt ovat selkeitä, helposti ymmärrettäviä myöskin kansalaisten kannalta, joita kansalaiset tietävät oikeuksistaan uusien sääntöjen valossa. Tämä on työ, jota me teemme tämän, tämän vuoden aikana. Niin ikään valmistelen tänä vuonna joukkoa koulutusohjelmia, asiantuntijoiden koulutusohjelmia. Joten olemme valmiina vuoteen 2018, jolloin tämä astuu voimaan. Sitten Privacy Shield, yksityisen, yksityisyyden suojajärjestelmästä ja järjestöstä Yhdysvaltain kanssa. Kuinka EU tulee valvomaan sitä? Ja kuinka voimme varmistaa, että sitoumuksista pidetään kiinni? Esititte kysymyksen, joka koski kansallista turvallisuutta. Kuten voitte kuvitella, olemme käyneet monia tiukkoja keskusteluita, tiukkaa kädenvääntöä tästä kysymyksestä viime vuoden kesästä lähtien. Amerikkalaiset eivät ole kovinkaan halukkaita keskustelemaan tästä aiheesta. Jollakin tapaa onnistuimme kuitenkin saamaan amerikkalaiset keskustelu pöydän ääreen. Halusimme kolmea asiaa. Halusimme määritellä, miten rajataan kansallisen lain, valvontaviranomaisen ja turvallisuusviranomaisten tiedon saanti, pääsy tietoon. Euroopan yhteisön tuomioistuin ei arvioinut tilannetta uuden lainsäädännön valossa, joka vallitsee Yhdysvalloissa. Tämän kanssa joudumme myöskin elämään tai tekemään työtä. Halusimme siis selkeän kuvauksen siitä, missä raja tulee vastaan. Hyvin yksityiskohtainen tulkinta haluttiin sen osalta, miten Yhdysvallata tulkitsee oman lakinsa ja kuinka he aikovat sitä pistää täytäntöön. Tietystikin edelleenkin on jatkossakin tulee olemaan poikkeuksia silloin kun he itse oman lainsäädäntönsä nojalla antavat eri toimijoille luvan kerätä tietoa suurina ryhminä bulkkina. Ja tällaisella bulkkikerännällä täytyy olla myöskin selkeä tarkoitus, joka täytyy määritellä lainsäädännössä. Joukkovalvonta ja tiedon bulkkikerääminen ovat asioita, jotka täytyy rajata ja selkeästi määritellä lainsäädännössä, mitä tarkoittaa, kun Euroopassa sanotaan suhteellisuus ja tarve, miten niitä tulkitaan. Edustaja totesi aivan oikein sanakäänteen, että Euroopan yhteisön tuomioistuimen sanankäyttöä pitäisi tässä tarkastella. Tiedonsaanti on mahdollista vain ja ainoastaan, mikäli se on ehdottoman tarpeellista tuomioistuimen mukaan. Yhdysvaltain puolella kutsutaan tätä nimellä probable cause, mikäli on todennäköistä, että tarvitaan tätä tietoa tutkintaa, poliisitutkintaa varten, silloin se on sallittua. Mikä todennäköisin syyn voidaan epäillä. Emme voi täysin saada hallintaamme sitä, kuinka turvallisuusviranomaiset pääs, saavat pääsyn tietoomme. Emme ikinä pääse siihen, emmekä ikinä voi maasta sitä, että Euroopan on täydelliset oikeussuojakeinot keinot eurooppalaiset kansalliset turvallisuuspalvelut ja tiedustelupalvelut, kuinka ne saavat tietoa. Ei meillä ole täysin varmaanoisuutta kontrolloida myöskään niitä. Tämä on vain tosiasia. Mitä tulee oikeusasia mieheen? Tämä myöskin osa näitä neuvotteluita. Neuvottelujen yhteydessä jossakin vaiheessa halusin varmistaa sen, että meidän puolellamme on joku, jolla on lupa saada tietoa tapauksista, joissa kansalliset turvallisuusviranomaiset ovat pyytäneet tietoa nähtäväkseen. Ja olivatko nämä legitiimejä pyyntöjä? Neuvotteluiden jumiuduttua tämän vuoksi Yhdysvalloissa keksittiin ajatus, että luotaisiin Amerikan puolelle oikeusasia henkilö, joka olisi äärimmäisen riippumaton, täysin riippumaton kansallisesta turvallisuusviranomaisista. ja kun on kyse valituksista ja pyynnöistä, jotka tulevat Euroopan kansalaisilta, Amerikan puolella on pyritty luomaan tällainen oikeusasiahenkilö, joka toimii ulkoministeriön rakenteessa. Työryhmä 29 nyt suosittaa sitä, että tarkemmin täsmennettäisiin, mitä oikeuksia ja pelisääntöjä noudatetaan tässä tapauksessa ja miten me saamme tietoa tuon elimen toiminnasta. Minäkin kannatin sitä, että saataisiin enemmän tietoa, mutta meillä oli valtavia aikapaineita, joten meidän täytyy keskustella tästä vielä uudelleen amerikkalaisten kanssa. Ja me on saada tarkempi, täsmäisempi tehtävän kuvaus tuolle oikeusasiamiehelle. I have here a long text which... Minulla on tässä hyvin pitkä teksti, jossa kuvataan oikeusasiahenkilön toimenkuvaa tai itse asiassa kyseen oikeusasia naisesta. Lisääkö tämä nyt minun luottamustani, minun kohdasta luottamusta millään tavalla? Minä olen enää sukupuolten tasa-arvoa peräänkuuluttava komissaari. No, leikkisikseen, sikseen minä olen tasa-arvoinen puheessani. Kyse on naisesta, oikeusasia naisesta. Olen puhunut hänen kanssaan henkilökohtaisesti Washingtonin vieraan yhteydessä. Hän ymmärsi erinomaisesti sitä, mitä me kutsumme korkeaksi standardeiksi, kun on kyse tietosuojasta. Tämä ei ole mitenkään tavanomaista Yhdysvaltain puolella, ainakaan ihan joka paikassa, koska me olemme asiantuntijoita tässä ja maailman johtajia kärkipäässä maailmassa. Hyvistä kysymyksistä ei lue ääneen oikeusasiahenkilön tehtävän kuvausta, mutta me pyrimme siihen, että tuo elin toimii tehokkaasti. Täällä vielä yksi kysymys, joka liittyy Privacy Shield-järjestelmään. Se on Rova Sargentinin kysymys. Tulemmeko me neuvottelemaan tästä vielä lisää? Ja onko tässä tällainen raukeamislauseke vai ei? Me keskustelemme amerikkalaisten kanssa parhaillaan niiden suositusten pohjalta, jotka työryhmä 29, artikla 29 työryhmä antoi. Voin kertoa tästä enemmänkin. Yhdysvaltain puolella enemmän tai vähemmän ymmärretään, mitä heiltä halutaan. He ymmärtävät myöskin argumentit, jotka työryhmä on esittänyt. En halua sanoa, että me nyt avaisimme neuvottelut uudelleen, Tätä ei voi sanoa, mutta me aiomme parantaa nyt valitsema tilannetta ja riittävyyttä koskevaa päätöstä tullaan täsmentään, kumppanin täytyy, vastapuolen täytyy tehdä tehtävänsä ja laatia tarkemmat säännöt esimerkiksi oikeusasiahenkilölle. Me tulemme myöskin varmistamaan parhaat mahdolliset suositukset tähän täytäntöönpano asiakirjan mukaan. Mitä raukeamislausekkeeseen tulee? Kyllä. Tämä on selkeästikin määritelty riitoita koskevassa päätöksessä. Se lukee, että kun nähdään mekanismeja, koska Privacy Shield hän on mekanismi, ei se ole mikään päätös, yksi päätöksistä, mikä nähdään, että se ei toimi, mikäli nähdään, että henkilö, joka on sitoutunut tekemään jotakin, ei pidä kiinni sitoumuksestaan, varsinkin kun vastapuoli on Yhdysvallata, silloin me keskeytämme järjestelmän soveltamisen epäröimättä viipymättä. Tai ehkä epäröimme ja pohdimme, mitä seuraamuksia tällä on, mutta tämä on meille täysin selkeä asia. Jotta nähdään riskaabelit, hankalat suuntaukset tai taipumukset tämän mekanismin käytössä, tätä varten me teemme vuosittaisen arvion joka tehdään ensimmäistä kertaa vuoden 2017 puolivälissä. Silloin nähdään, kuinka tämä mekanismi toimii, kuinka kaikki elimet tai toimijat ovat tässä mukana, ovat toimineet, ovatko ne pitäneet kiinni sitoumuksistaan. Mitä sitten riippumaton tarkkailija sanoo vuotuisessa tarkastelussa tullaan käyttämään eri väyliä hyväksi, että saamme mahdollisimman objektiivisen kuvan tilanteesta siitä, onko Privacy Shield-järjestelmä todenteolla merkittävällä tavalla parantanut tilannetta, toimiiko se vai ei, ja tarjoako se korkean tietosuojan tason eurooppalaisille. Tämä tästä raukeamislausekkeesta. Uh, prosecutors of... Sen eurooppalaiset syyttäjävirastosta. Uh, joka kerta, kun se on esillä oikeusasian neuvostossa, sanon ihan saman asian en salli sitä, että joku luodaan joku eurooppalainen hirviö, joku asia, joka on turha ja kallis, ja puhun, olen tässä erittäin tiukkana, ja voin tänään ilmoittaa, niin kuin olen jo viime vuonnakin sanonut montakin kertaa, että jos edelleen puretaan toimivaltuuksia alkuperäiseltä syyttäjän virastoehdotukselta, niin eh, tämä ei tule tapahtumaan. Ja sitten on artiklat 1, jossa varmistetaan jo, niin kuin aikaisemmin sanoin, tästä on sovittiin jo aikaisemmin sitten on artikloja, jotka liittyvät toimivaltuuksiin syyttäjänvirastossa. virastossa. virastolla täytyy olla päätöksenteko mahdollisuus aloittaa tutkimukset, välittää asia takaisin jäsenvaltiolle, jos EPPO voi näin päättää halutessaan. Sillä on harkintavaltaa, päätöksentekovaltaa. Se voi viedä asian myös kansallisen tuomioistuimen eteen. Näin ollen, jos enää tätä, näitä toimivaltuuksia ei voi purkaa ja vähentää, teen tämän selväksi kesäkuun Euroopan neuvostossa jatkuvassa yhteydessä puheenjohtajavaltioon ja niihin maihin, jotka puoltavat Euroopan syytteen virastoa. Aina silloin tällöin kulkee joitakin huhuja, joita todella inhoan, koska ne eivät ole totta. Sanotaan, että me neuvottelisimme vahvistetusta yhteistyötä. Se ei ole totta haluan, että kaikki jäsenvaltiot osallistuvat syyteviraston toimintaan, mutta kun tarkastelen jäsenvaltioita, siellä löytyy eroja niiden välillä, jotka ovat nettomaksajia ja niitä, jotka ovat nettosaajia, koska on jäsenvaltioita, jotka saavat rahoitusta EUlta enemmän kuin itse sinne maksavat. Ja täm näiden aivan erityisesti pitäisi olla valmiita tukemaan Euroopan syyttäjän virastoa, koska tämä on tämä erityiselin, erikoistunut elin, ja se erottaa EPON eurojustista, joka tutkii ja asettaa syytteeseen eri, eri, tietyn tyyppisiä rikoksia, jotka liittyvät EUn taloudellisiin etuihin. Arvostan kovasti myönteistä tukea, jota vielä saan täältä Euroopan parlamentista. Ja olen hyvin varovainen kun otan vastaan vahvoja signaaleja parlamentista erityisesti kahdesta asiasta, että tarvitaan vahva kansallinen yhteys, koska Euroopan syyttäjän virastoon täytyy olla riippumaton kansallisista intresseistä. Ja toinen asia, minkä tekin täällä jo mainitsitte, arvonlisävero täytyy ottaa mukaan sekä PIF-direktiiviin että syyttäjän valtuuksiin, joita Euroopan syyttäjänvirastolla on. Ja meidän täytyy en halua tulla pateettinen ja kuulostaa pateettiselta puhumista taistelusta, mutta pitää kuitenkin onnistua vakuuttamaan ainakin oikeusasiaministerit neuvostossa, mutta pitää pystyä vakuuttamaan myös valtiovarainministerit, voitte kuvitella. Tästä tulee aika moinen taisto, koska valtiovarainministerit vieläkin näkevät, näkevät tämän tekstikysymyksen, mutta tässä on kyse kuitenkin rikosoikeudesta. Without having. Tämä on verokysymyksenä, mutta tämä on rikosoikeudesta asia. Niin Yritän puhua tarkasti. Siis luotettavat tiedot siitä, kuinka paljon rahaa Eppo saa takaisin julkiseen julkisiin kassoihin en pysty tätä tarpeeksi vahvasti edes perustelemaan. Tämän takia me nyt keräämme tietoja jäsenvaltioista. Voitte luottaa minun ja uskoa, että tämä on kyllä aika hankalaa, vaikeaa, koska monissa jäsenvaltioissa ei tehdä eroa, ei erotella rikkomuksia sen suhteen, onko kyseessä eurooppalainen vai kansallinen raha ei ole helppo tehtävä niillekään, mutta meidän pitää päätyä konkreettiseen malliin EPPOssa kuinka monta tapausta se hoitelisi vuodessa, mikä olisi to- to- so- sovellusala, mikä olisi kynnys näille varoille tai minkälaista volyymeista puhutaan ennen kuin puhutaan riko- rikoksesta. Tämä riippuu hyvin paljon ihmisten määrästä ja resursseista ja kuinka paljon syyttäjävirasto tulee maksamaan. Meillä on siis monia hyviä syitä, miksi painostamme jäsenvaltiota keräämään tietoja. Takaisin arvonlisäveron. Arvonlisäveron kohdalla täytyy saada myös hyvät arviot siitä, kuinka monta tapausta otetaan esille, otetaan käsittelyyn, niin minulla on nyt vahva kuva siitä, että Eppo todella hoitaisi tällaisia isoja merkittäviä kysymyksiä, tutkisi vakavia rajat ylittäviä rikoksia, ALV-rikoksia ja kuinka vakavia tästä kysymyksestä sen täytyy päättää. Lapset. Implementation of GDPR, I said. GDPRn täytäntöönpanosta asetusyksilöiden suojelusta ja henkilötietojen käsittelystä sekä tietojenhoidosta liikkumisesta, siitä jo puhuttiin. Äh, Lastensuojelusta me perustimme tiettyjä toimia ja sääntöjä, jotka, joiden pitää toteutua erityisesti, että voidaan auttaa lapsia hirvittävissä tilanteissa, erityisesti kun on kyse maahanmuuttoon liittyvistä la, lapsista ja niin sitten muut tehtävät, eikä puhu vain komission tehtävästä, vaan myös ei puhu vain omista tehtävistä, vaan myös kollegoista, jotka ovat vastuussa turvapaikka- ja äh, kysymyksistä. Mm, meidän täytyy varmistaa, että aina kun EU varoja käytetään humanitaariseen apuun, niin silloin pitäisi ajatella ensimmäisenä lapsen, lapsia. Se on ihan ykkösprioriteetti. Meidän pitää ottaa turvatoimet mukaan järjestelykeskuksen toimintaan liittyen hiljattaisen EU-Turkki-sopimuksen. Mitä tulee tähän sopimukseen vielä, meidän pitää varmistaa, ja näin teemmekin, kun annamme rahoa, rahaa Turkille, niin rahojen pitää mennä myös lapsille, ei kaiken tämän rahan, mutta 300 000 lasta on, jotka eivät ole päässeet kouluun useisiin vuosiin. Ja tähän meidän pitäisi varojamme käyttää, ja rahat menevät siis suoraan erityisjärjestöille, erikoistuneille järjestöille. Frontex tulee julkaisemaan uuden perusoikeusstrategian ja toimilistan 2016 mukaan lukien erityistoimet. Jos otetaan huomioon maahanmuuttajalapset, tähän liittyy tietojen keruu, suuntaviat ja muun tyyppiset kysymykset näiden ohjeistuskirjojen lisäksi, mitä annetaan rajavartiostelle, joilla pyritään suojelemaan lapsia riskitilanteissa, parannetaan jäsenvaltioiden kapasiteetti tehdä yhteistyötä uh, huoltajakysymyksissä näiden lasten kohdalla ja helpotetaan myös sisäisiä siirtoja yksin matkustavien lasten kohdalla. En nyt lue koko tätä toimintaluetteloa, mutta tämä on kattava asiakirja se pitää, sitä pitää alkaa nopeasti täytäntöön panna, tai nythän sitä kyllä jo osaltaan täytäntöön pannaan. Tästä uh, voidaan ottaa nyt seuraava kysymyskierros ja sitten voitte vastata seuraavaan kysymysryppääseen. Uh, so now, uh, Joten aion olla nyt erittäin tiukkana ajankäytön suhteen, korkeintaan kaksi minuuttia kullekin Edustaja Skripek. <clears throat> Ehm, Kiitoksia. Edustaja Jurova, haluaisin, Euroopan Jurova, haluaisin sydämesti kiittää teitä teidän esityksestänne. Te puhuitte hyvin pitkään ja eh, hienosti eh, näkyy se, mikä myös tässä kirjeessä sanotaan. Puhuitte vankiloiden modernisoinnista, hankkeista, puhuitte väestöryhmistä, jotka kaipaavat suojelua. Koulutusohjelmat vankiloissa, sitä voin vain tukea, koska me tiedämme, mihin radikalisointi vankiloissa voi johtaa Pariisi ja Bryssel. No sitten rahanpesu, rahat Turkkiin, lasten kouluttamiseen. Tämä on todella hienoa työtä ja suuri panos teiltä. ja Minulla on muutamia kysymyksiä. EUn edustajat puolustavat äh, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja siksi haluaisin kysyä, että miksei yhtäläisellä innostuksella ja määrärahoilla äm, tueta naisjärjestöjä, jotka pitävät ensikoteja raskaana oleville naisille tai vammaisille yhtäläisellä innolla kuin tukia sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille. Millaisia kriteereitä käytätte, kun määrittelette EU-määrärahojen jakoa? Ja toiseksi, Pitääkö meidän todella käsitellä pienen yksittäisen ryhmän oikeuksia, jonka sukupuoli-identiteetti muuttuu jatkuvasti? Kiitoksia. Eh, Kiitoksia, että tulitte ja annoitte erittäin tyhjentäviä vastauksia, mutta minulla on silti muutama kysymys vielä. Ensinnäkin vihapuheesta. Te sanotte, että valmistelette käytännön sääntöjä ja niin poispäin, mutta entä vaikutusarvio? on se erittäin häilyvä raja sisällön rajoittamisen ja sensuurin välillä. Missä on turvatakuut siitä, että tällainen omaehtoinen palveluntarjoajien toiminta ei johdu, johda sitten sisällön sensurointiin? Mitä tieteellistä tai tilastollista näyttöä on siitä, mitä vaikutuksia tällä toimilla olisi? Toinen kysymys tiedosta. Te sanoitte, että Frontex valmistelee uutta strategiaa, joka liittyy tiedon keruuseen. Hiljattain käytiin valtaisia keskustelua tiedosta Europolin ja muiden kanssa. Kaikki alkaa kerätä niin jonkinlaista tietoa. Sitten havaittiin, että on olemassa aukkoja eri tietokantojen välillä. Ja on vaikea saada kokonaisvaltaista kuvaa esimerkiksi pakolaisista, mikäli ei ole selkeää rakennetta heidän koulutustasostaan, taikka eivän heidän haavuttamisesta asemastaan tai edes iästä ole tietoa. Onko mitään suunnitelmaa, jonka avulla komissio saisi selkeän valvonnan aikaan tilastollisen, tilastollisesti paremman kuvan pakolaisista? Tämä auttaisi heidän kotouttamisessaan niin myöskin taistelussa ennakkoluuloja vastaan ja niin poispäin. Te puhutte myöskin radikalisoitumisen estämisestä ja puhutte vankiloista ja internetistä mutta entä sitten pakolaisleirit ja järjestelykeskukset? We had uh, the... Viimeinen asia. Ihmissalakuljetus. valikunnassa käytiin mielenkiintoista keskustelua esimerkiksi Eurojastin tuella. Nyt vaikuttaa siltä, että salakuljettajien asettaminen syytteeseen on miltei mahdotonta. Voisiko eurooppalainen syyttäjän virasto auttaa tässä? Благодаря, госпожо председател. Аз имам а, три много бързи. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kolme nopeaa kysymystä minulta. Ensinnäkin haluaisin kiittää komission jäsentä siitä, että hän on täällä luonnamme ja todella toivon, että hän antaa meille tarkkoja vastauksia. Ensinnäkin sanoitte hyvin paljon Euroopan syyttäjän viraston tulevasta rakenteesta, mutta ette sanoneet kovinkaan paljon siitä, mitkä syyttäjän viraston toimivaltuudet tulevat olemaan ja millaiset sen työskentelymenetelmät tulevat olemaan. Tämä on vielä varsin epäselvää. Toiseksi terrorismin torjunnasta. Te ehdotitte tiettyjä toimenpiteitä, haluatte uudistaa rahanpesudirektiivi, vaikka se uudistettiin vasta vähän aikaa sitten, vain kuusi kuukautta sitten. Sitä sanotte, että luodaan käytännesäännöt viha puheen torjumiseksi, mutta minun mielestäni tämä ei riitä. Olen ollut jo seitsemän vuotta parlamentissa ja seitsemän vuotta olen kuullut näitä tarinoita siitä, että kyllä me ryhdymme yhteistyöhön internetoperaattorien kanssa, mutta vieläkään meillä ei ole tuloksia. Minä haluan äh, selkeitä, mitattavia tuloksia. Ja sitten kolmas kysymys, joka liittyy Sofi Netfeldin äh, mietintöön oikeusvaltioperiaatteesta. Aiotteko ehdottaa lainsäädäntöpuitteita jolla voitaisiin valvoa oikeusvaltioperiaatteen toteutumista kaikissa jäsenvaltioissa ja erityisesti sitä tapaa, jolla ne käsittelevät järjestäytynyttä rikollisuutta, koska minusta vaikuttaa siltä, että te halua ottaa kovin tarkasti kantaa kaikkiin näihin valvontamekanismeihin Meillä on Bulgarian ja Romanian valvontamekanismi ja oikeuslaitoksen valvontamekanismi. Kovin paljon rahaa menee ilman tuloksia. Welcome, Commissioner. I'll be trying to... Kiitoksia puheenjohtaja keskittyisin yhtäläiseen kohteluun ja LGBT-kysymyksiin. Priori direktiivi yhteisestä kohtuusta on prioriteettikysymys, mutta olemme saaneet vain edistyskertomuksen tässä hiljattain puheenjohtajavaltiolta. Mitä te odotatte, että tapahtuu kesäkuun mennessä tai sitten Slovakian puheenjohtajakaudelta ja edelleen olemme kuulleet, että ää, asiakirjan avoimuusdirektiin piti tavallaan vapauttaa tämä kysymys. Mitä edistystä tässä tapahtuu, koska meidän täytyy, että tasa-arvon kohtelu toteutuu kaikkien kohdalla. Sitten avioliittojärjestelyt ja rekisteröity kumppanuudet. Miksi jälleen kerran on tehty kaksi ehdotusta? Toinen koskee aviossa olevia pariskuntia, toinen rekisteröityjä pariskuntia, koska voi olla niin, että jäsenvaltiot päättävät hyväksyä toisen, mutta eivät toista allekirjoita. Tämä sitten taas johtaa siihen, että suhteettomalla tavalla tämä koskee samaa sukupuolta olevia Äh, pareja, koska kaikissa ei ole tässä lainsäädäntöä, joissakin on rekisteröidyt parisuhteet tunnustettu, mutta jossain ei yhtään mitään. Miten näissä on edistytty sitten? Miten lisätään LGBT-perheiden vapaata liikkuvuutta, mitä muita suunnitelmia teillä on, onko mitään suunnitteilla, että helpotettaisiin kaikkien, kaikkia koskevaa vapaata liikkuvuutta mukaan lukee tämän tyyppiset perheet, koska tässä on kyseessä myös lasten oikeudet, jos katsotaan sieltä lasten näkökulmasta, katsotaan koska olette työstä tällaista ehdotusta, keskinäinen tunnustaminen myös sivilisääty asiakirjoista. Voin lopettaa tämän näin lyhyen. Kiitoksia. I don't have any other Täällä ei ole enää muita puheenvuoropyyntöjä, joten esitän nyt omat kysymykseni jatkona sille, mitä Rova Lauristin kysyi lapsista. Uskon, että mitä odotamme komissiolta on se, että emme ota mitään suuren, suuren luokan tulevaisuuden suunnitelmia, vaan kyse kymmenistä tuhannesta lapsesta. Mitä voidaan tehdä heidän ottamiseksi nyt heti, kun kreikkalaiset käsittelevät näitä karantalapsia, lapsia tai kun on kyse lapsista, jotka ovat nyt ihmispetojen vaaninnan kohteina leireillä. Pitäisi, olla ammattilaisia, jotka auttavat näitä lapsia ja alaikäisiä, jotka matkustavat ilman vanhempiaan. En ymmärrä, mikä tässä näyttää, Miksi ei voida ryhtyä välittömästi toimiin rahanpesun vastaisen direktiivin soveltamisessa on olemassa lainsäädäntöä. Edellisessä lainsäädännössä havaittiin puutteita. Kyse pelkästään terroristiuskusta, vaan myöskin Panamaan papereita, jotka te itsekin mainitsitte, komission jäsen. Tietystikin tärkeä kysymys kuuluu, miten suhtaudutaan luonnollisiin henkilöihin, jotka tavallaan ikään kuin katovat ilmaan, ovat kadonneet sen jälkeen kuin rahanpesudirektiivi astui voimaan. Entä sitten yhteistyö, joka mahdollistaa sen, että tällaiset postilaatikkoyritykset ja tällaiset rakentaa tällaisia mahdollisia. Mitä te olette tehdä tällaisen suhteen, koska rahoituslaitokset tällä hetkellä due diligence-sääntöjen mukaan, PEPS-lainsäädännön mukaan ovat riippuvaisia amerikkalaisten palveluiden, amerikkalaisten yritysten tarjoamien palveluiden armoilla. Heillä on kuitenkin itselläkin kykyä, komissiokin on kykyä laatia oma järjestelmänsä, jotta voidaan tarkastella, ketkä ovat tällaisia henkilöitä, ketkä eivät. Thank you very much. I, I will start with Kiitoksia oikein paljon. Aloitan tästä rahanpesun liittyvistä kysymyksistä. Minä en vastannut siihen aikaisemmin ensimmäisellä kierroksella. Ähm, haluan, että ymmärrätte, mitä teemme tällä. Rahanpesuun vastainen direktiivi hyväksyttiin vähän aikaa sitten ja sen pitäisi äh, panna täytäntöön keväällä 2017 mennessä. Jäsenvaltioiden täytyy vahvistaa tällaisia rahoitustutkintayksikköjä. Niillä täytyy olla riittävästi määrärahoja, jotta ne pystyisivät saamaan tarpeelliset tiedot. Ja myös edunsaajien rekisteri ja omistajien rekisteri on suunnitteilla. Se on olemassa jo tässä hyväksytyssä direktiivin versiossa. Me nyt painostamme jäsenvaltioita kiirehtimään näiden rekistereiden avaamisessa niin, että ne toimisivat jo tämän vuoden loppuun mennessä, mutta minä en voi luvata tätä, koska se riippuu jäsenvaltioista. Tämä ratkaisun heikkous on se, että ainoastaan ne, joilla on legitiimi äh, syy, todistettu legitiimi syy voivat saada tietoa näistä rekistereistä. Ja kun, tämän ensi, kun ensi kerran luin tämän, minulle nousi esiin varsin legitiimi kysymys. Entäpä toimittajat? Entäpä ne ihmiset, joilla ei ole henkilökohtaista, mutta muuten hyvin legitiimi äh, syy? Äh, kuka arvioi, että kuinka legitiimi syy on. Minun mielestäni tämä oli varsin heikko, joten ehdotus, jonka aion ensimmäinen kesäkuuta jättää, on se, että ehdotan, että nämä rekisterit olisivat julkisia. Niin, että meidän ei tarvitse päättää, eh, kenellä on oikeus tarkastella tietoja ja kenellä ei. Me emme... Niin, nyt puhun jo siitä, mitä teemme, jos muutamme tätä rahanpesun vastaista direktiiviä. Me tarkastelemme nyt näitä säätiöitä, trusteja, mitä ei ole kaikissa jäsenvaltioissa, näitä, mutta on yhdysvaltioita, kuten Yhdistynyt kuningaskunta, jossa trustit ovat varsin perinteinen järjestely. Kuitenkin tällaisia trusteja on väärinkäytetty mm, veronkiertoon ja rahanpesuun. Ja tämä on eh, yleinen dilemma, joka meillä on. Pitäisikö meidän aiheuttaa harmia rehellisille ihmisille epärehellisten ihmisten takia avaamalla nämä eh, tiedot kaikille, koska nämä trustit ovat usein tällaisia perhejärjestelyjä, yksityisiä kysymyksiä. Ja e, minua kiinnostaa se, mitä vaikutusten arviointi osoittaa, koska olemme vaikutusten arviointia nyt tekemässä. Ja e, sitten näemme, että onko e, hyvä toimia näin myös trustien suhteen. Muussa tapauksessa jäsenvaltiolla on vapaus valita, avatako rekisteri vai ei. Tämä oli siis se keskitie. Nämä ovat ne asiat, jotka liittyvät Panaman papereihin, verotuksen avoimuuden suhteen. Me haluamme luoda riskivaltioiden listan ja kuten jo sanoin, haluamme vahvistaa rahoitustutkintaa näiden yksikköjen vahvuutta, rahanpesun selvittelykeskusten vahvuutta. Ja jokaisella jäsenvaltiolla pitää olla piste, jossa saadaan tieto pankkitileistä. Joissain jäsenvaltioissa tämä on jo keskitetty, toisissa ei. Ja tämä on myös erittäin tärkeä toimenpide terrorismin rahoittamisen torjumiseksi ja terrorismihyökkäysten ennaltaehkäisemiseksi. Terrorismin rahoituksesta me harkitsemme erilaisia toimenpiteitä, jotain uusia ratkaisuja virtuaalivaluutoille, koska ne ovat ikään kuin olleet lain tuolla puolen. Mutta pääkysymys, josta keskustelemme, on se, miten puuttua näihin anonyymeihin prepaid-kortteihin. Tässä sama kysymys. Me tulemme aiheuttamaan harmia rehellisille ihmisille, koska todennäköisesti me poistamme anonymiteetin näistä eh, prepaid-korteista verkkoostoksissa niin, että pyydämme asiakkaita tunnistautumaan jollain tavalla ja tällä tavoin eh, varmaan laskamme kynnystä ehkä 250 eurosta mahdollisesti 150 euroon. Mutta tämä on vielä keskusteluissa, koska teemme nyt vaikutusten arviointia ja uskokaa pois, kun tätä eh, rahanpesuvastaisen direktiivin eh, muutosta valmistelen, pohdin hyvin paljon suhteellisuutta. Kysymys kuuluu, kuinka pitkälle meidän pitäisi tässä mennä, koska se tarkoittaa, että rehellisten ihmisten mukavuus vähenee. Tulette näkemään ponnistelujemme tuloksen ensimmäinen kesäkuuta, kun tämän esittelen kollegiolle. Lapsista, mitä teemme tällä hetkellä? Tämä niille kollegoille, jotka käsittelevät turvallisuutta. Suunnitelmana on parempi tun- lasten tunnistaminen ja suojeleminen maahanmuutossa. Tarkoitus on ottaa 2016 uusi äm, hälytysluokka ö, käyttöön Schengenin tietojärjestelmässä liittyen kadonneisiin alaikäisiin te kysytte minulta, että mitä me haluamme tehdä nyt. Tämä ei tule vaikuttamaan nyt, mutta tietenkin meidän täytyy lisätä eh, toimiamme, kun torjutaan ihmissalakuljetusta. Ei ole mitään patenttiratkaisua. On vain erilaisia eh, toimia, mukaan lukien yhteiset tutkimus tiimit joko eurojustissa tai sitten jäsenvaltioiden kesken. Ja nämä yhteiset eh, tutkimusryhmät voivat olla hyvin tehokkaita ja nopeita, näin asiantuntijat minulle vakuuttivat. Mutta ihmissalakuljetus tässä kriisissä on niin suurta liiketoimintaa ja sillä on tapana selvitä kaikenlaisista vastatoimista. Nyt olemme sulkemassa Balkanin reittiä ja ihmisalakuljettajat ovat siirtymässä Välimerelle. He ovat hyvin joustavia ja selviävät hyvin kaikenlaisista toimista. Meidän on torjuttava tätä päivittäin. Tasa-arvoinen kohtelu, edustaja Lunacek. Tämä on häpeällinen asia, uskokaa pois Tämä on ollut olemassa vuodesta 2008. Minä olen ollut täällä vuodesta 2014 ja joka kerta kun tämän asian avaan, saan kuulla saman asian. Ei ole riittävästi äh, rahaa, että voitaisiin äh, rakentaa äh, tiloja pyörätuolilla liikkuville niin poispäin. Me tarvitsemme yksimielisyyttä tässä. tämän ongelman neuvostossa. Meidän täytyy edetä tässä. Alankomainen valtio lupasi olla tiukkana tässä asiassa. He tekevät parhaansa, mutta minä en voi luvata, että tämä asia hyväksytään tällä puheenjohtajakaudella. Me painostamme, mutta uskon, että tässä on jotain taustalla. Että joillekin jäsenvaltioille tämä on liian herkkä asia mutta meidän on otettava se uudelleen esille ja vietävä eteenpäin. On hyvin moni omituista, kun on ollut jossain neuvostokokouksessa, jos jotkut jäsenvaltiot sanoivat, että tämä on niin vakavaa ja niin tärkeää, tämä koskaan haluaisi eh, saada aikaan vahvistettua yhteistyötä. Mutta sitten se ei käynnisty. Minä en voi muuta kuin painostaa rekisteröidystä parisuhteesta, omaisuussuhteista ja avioliitosta. Minä olin myös yllättynyt, miksi meillä on kaksi lakia. Kuitenkin käsittelemme sitä pakettina. Ja kiitos sen, että Puola ja Unkari eivät halunnut tätä hyväksyä. Me viemme eteenpäin kumpaakin lakia rinta rinnan kohti vahvistetun yhteistyön hyväksyntää neuvostossa, jonka pitäisi tapahtua kesäkuussa. Se oli nopea menettely. Ja hyvä asia on se, että kaikki jäsenvaltiot, paitsi nämä kaksi, ilmaisivat selvästi, etteivät ne halua hajottaa tuota pakettia ja viedä eteenpäin ainoastaan avioliittokysymyksiä tai jotain sellaista. Sitten kuinka paljon rahaa investoimme eri ö, ryhmiin. Minä en koskaan mittaa sitä niin, että tässä meillä on pieni ryhmä ihmisiä, tai investoimme heihin vähän, vähän rahaa. Tietenkin jotain suhteellisuutta pitäisi olla, mutta jokainen ihminen ansaitsee meidän tukemme ja huolenpitomme. Tämä on demokratian äh, ydin, että olemme vahvoja tukiessamme vähemmistöjä, ihan sama kuinka suuria ne vähemmistöt ovat. Joten kyllä, me investoimme äh, toimiin, jotka liittyvät äh, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin. Me investoimme myös hyvin, muihin hyvin samankaltaisiin kysymyksiin. Minä olen valmistelemassa erittäin vahvaa kampanjaa ensi viikolla, kun pitäisi kattaa äh, naisiin kohdistuva väkivalta, kauhea aihe ja hyvin vakava ilmiö Euroopassa. Ja me teemme monia muitakin asioita, jotka ovat äh, tärkeitä, koska meidän on huomioitava vähemmistöjen oikeudet ja investoitava niiden ylläpitämiseen. Tietotekniikasta ja mitattavista tuloksista. Edustaja Lauristin kysyi tästä. Niin. Tämän haluaisin jakaa kanssanne, koska halusin saada jotain indikaattoreita johtuen hyvästä yhteistyöstä tietotekniikan operaattorien kanssa tilanne on parantumassa, mutta sitä ei voi koskaan mitata, koska ei tiedä, onko vihapuhe lisääntynyt tai vähentynyt, mutta ja johtuuko se tästä toiminnasta vai ei. Mm, täytyy olla rehellinen tässä, koska minä tässä kiusasin kollegoitani kovasti. Tuokaa minulle indikaattori, miten voimme mitata tämän toiminnan tehokkuutta, mutta se on lähestulkoon mahdotonta. Tietenkin tulemme seuraamaan kokonaistilannetta. Katsomme myös rikostilastoja jäsenvaltioissa. Mutta kysytte myös, miten aiomme valvoa eh, operaattoreiden toimintaa operaattorien toimintaa suoraan. Me eh, tulemme valvomaan sitä, tulemme keskustelemaan niiden kanssa, mutta me olemme ensimmäisiä tässä pelissä, koska meidän on annettava niille selkeät suuntaviivat, jotka perustuu tapausoikeuteen, joka määrittelee, mikä on eh, sanan vapauden raja ja ettei sitä pidemmälle sitten mennä. Tämä on meidän tehtävämme. Ja siksi olemme niin varovaisia, investoimme hyvin paljon näiden käytännesääntöjen luomiseen, jotka eivät perustu pelkästään EU-lainsäädäntöön, vaan myöskin EU-lainsäädännön tulkintaan sananvapauden alalla. Tämä on varsin monimutkainen asia, koska tiedän, että tämä riippuu kovasti jäsenvaltiosta. Tuomioistuimet ovat hyvän tahtoisia, joten joissain paikoissa meidän täytyy hyväksyä ja käsitellä tämä, nämä eroavaisuudetkin. Sitten tieto kannat. Meillä on erilaisia järjestelmiä EU:ssa. Vähän aikaa sitten komissio hyväksyi tiedonannon kaikista järjestelmistä, jotka toimivat. Oli kyse Schengen-tietojärjestelmästä, ECRIXestä eh, tai muista järjestelmistä. Me otamme käyttöön järjestelmän, joka on nimeltään Entry-Exit, joka tarkoituksena olisi rekisteröidä nämä asiat, jotka mainitsitte. Mutta en ole nyt kovin valmistautunut tähän kysymykseen. En voi antaa teille kokonaista listaa kaikista näistä järjestelmistä. Kuitenkin pääosastoni ja minä itse, me katsomme aina näissä tapauksissa, miten tietosuoja taataan näissä järjestelmissä, koska – Tämä on erittäin tärkeää. Radikalisoitumisen ehkäisy. Tässä kysymys on siitä, mikä ovat syyt radikalisoitumiselle. Me näimme nämä paikat, internet ja vankilat, mutta jos katsotte tutkimuksia, niin voitte nähdä, että ei tämässä ole kyse pelkästään rikosoikeudesta. Ei se ole pelkästään rikosoikeuden asia puuttua asiaan. Se on väärä pää. Pitäisi ryhtyä toimimaan paljon aikaisemmin, kun kuulette asiantuntijoita jotka kertovat, miksi nuoret radikalisoituvat, niin on olemassa henkilökohtaisia syitä, syitä, jotka liittyvät heidän yhteisöönsä. Sopiva, edistävä ympäristö, eli netin käyttö. On useita eri tekijöitä ja kaikkia näitä tekijöitä on torjuttava eri toimenpitein ja siksi tämä ilmiö on niin monimutkainen ja niin vaarallinen. Joten ollaanpas älykkäitä ja ö, käytetään parhaita keinoja. Tämä liittyy tietenkin myös perusoikeuksiin. Ja nyt luulenpa, että oikeusvaltioperiaate ja rikosoikeus tulostaulu tämä tietosuojaa koskeva puitesopimus, mitä aiomme sen suhteen tehdä. 218.5 artiklan mukaan seutsopimuksesta neuvoston täytyy hyväksyä päätös sopimuksen allekirjoittamisesta, joten komissio aikoo pian hyväksyä ehdotuksen sopimuksen allekirjoittamisesta ja Euroopan parlamentille tiedotetaan tästä. Kun sopimus on allekirjoitettu ja kun on saatu eh, parlamentin hyväksyntä, neuvosto tekee päätöksen, joka saattaa päätökseen tämän sopimuksen. Tämä on se tarkka menettely. Euroopan syyttäjän virastosta puhuitte toimivaltuuksista, taisin sen sanoakin aikaisemmin lyhyesti. Meidän on pidettävä tämä päätöksentekokompetenssi, eli EPOlla on prioriteetti tutkia ja syyttää, ellei se sitten päätä mm, välittää asiaa takaisin jäsenvaltiolle. Meillä tulee olemaan kollegiaalinen rakenne, joka jossa meillä on pääsyyttäjä, jaostot, ja kansalliset delegoidut syyttäjät. Koko syytetutkinta tehdään kansallisen rikosprosessioikeuden mukaisesti sisällön suhteen. Eli me rakennamme tuota seuraavaa kerrosta sen päälle ja tämä on eh, vielä vaikeampaa, koska haluamme, että Eppo on vahva, mutta ei se kuitenkaan saa puuttua kansallisiin sääntöihin. Jos haluamme harmonisoida kansalliset rikossäännöt, niin EPO ei kyllä koskaan synny, koska se on liian vaikeaa. Melkeinpä mahdotonta. EPO ei tutki sellaisia asioita kuten terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta, salakuljetusta – tässä aluksi suunnittelemme, että EPPO olisi erikoistunut elin, joka käsittelee ainoastaan EU-taloudellisia etuja. Sitten oikeuslaitoksen tehokkuuden äh, mittaaminen Bulgarian ja Romanian kohdalla tämä CVM sisältää ehdot, joihin kummatkin jäsenvaltiot sitoutuivat. Kyse on siis yhteistyö- ja seurantamekanismista. Äh, jäsenvaltiot sitoutuivat siihen liittyessään. Meillä on hyvin tiukat säännöt. Ja olin Bulgarissa vähän aikaa sitten kolme tai neljä päätehtävää tälle vuodelle. Ja kun keskustelin äh, kansallisten edustajien kanssa, mukaan lukien pääministerin kanssa, niin he ovat kyllä sitä mieltä, että ne pystytään saavuttamaan. On siis konkreettisia asioita, jotka pitää saavuttaa, ja kummatkin jäsenvaltiot tekevät kovasti työtä uudistustensa parissa. Äh, meidän on nähtävä to- tulokset todellisuudessa. Tarvitsemme ihan käsin kosketeltavia tuloksia. Meidän on nähtävä, että nämä uudistukset ovat kestäviä, että ne ovat asioita, jotka myös selviävät muuttuvasta ympäristöstä. Sitten arvostin kovasti sitä, mitä Sofi Inetfeld tekee oikeusvaltio periaatteen parissa. Tämä on arka aihe. Voin verrata sitä siihen, mitä teemme oikeusvaltion tulostaulun suhteen. Jos katsomme oikeuslaitoksen tehokkuutta eri jäsenvaltioissa, niin meillä on eh, tällaisia määrällisiä indikaattoria, esimerkiksi eh, prosessin pituus eh, tai käynnissä olevien tapausten määrä tai tuomarien määrä per tapaus, eh, tapa, siis kuinka monta tapausta yhdellä tuomarilla on. Tämä on ihan helppoa, mutta sitten kun on kyse riippumattomuudesta, se on subjektiivista ja on hyvin vaikea saada tietoa Käytimme eurobarometria tänä vuonna ja myöskin kansalaisten näkemystä, koska tähän mennessä meillä oli ainoastaan yritysten näkemys ja monet jäsenvaltiot sanoivat, että tämä on epäreilua. Siksi käytämme myös muita tietokanavia. Ja silti tämä riippumattomuusparametri on hyvin kinkkinen ja ehkä epäoikeudenmukainen joillekin jäsenvaltioille. Ja sitten pitää katsoa, että miten mitataan demokratia ja oikeusvaltioperiaatetta. Meillä on, tässä on kyse eh, perustuslaillisten valtaoikeuksien tasapainosta, kaikkein vakavimmista kysymyksistä jäsenvaltiossa. Tämä on minun huolenaiheeni myöskin perustuen niihin joita minulla on ollut tästä tulostaulusta, mutta jatketaan työtä tämän asian parissa ja katsotaan, miten voimme viedä sitä eteenpäin. En näe tarpeellisena uutta lainsäädäntöä, koska meillä on sopimukset ja meillä on hyvin selkeä visio siitä, miltä oikeus valtioperiaatteen tulisi näyttää, mitä parametreja siinä on, mitä se tulee sisältää. Ja nyt tarkastelemme Puolaa ja yritämme käyttää tätä objektiivisella ja fiksulla tavalla yhtä jäsenvaltiota kohtaan. Ja me näemme, kuinka vaikea tämä on tehdä tällainen objektiivinen arvio. Ja olemme kaukana kvantitatiivisista kriteereistä, määrällisistä kriteereistä. Niitä ei ole jatketaan tätä työtä myöskin, kun katsotaan nykyistä ilmapiiriä ja vaarallisia tendenssejä joissakin jäsenvaltioissa. Meidän ehkä täytyy olla paremmin valmistautuvia ja vakaampia ja selkeämpiä siinä, mitä oikeusvaltioperiaate jäsenvaltiossa oikein on. Olen valmis tekemään yhteistyötä tässä ja mahdollisesti ehkä jossain vaiheessa tehdä aloitteen. Ähm, kiitoksia paljon komission jäsenelle. Me pystymme päättämään tämän keskustelun tismalleen oikean aikaan. Ajatus oli loistava. Monet jäsenistämme omalla poissaolollaan vaikuttivat tähän hieman omituisella tavalla, mutta kiitoksia teille näistä selvityksistä ja ilolla teemme tätä yhteistyötä kanssanne myöhemminkin jatkossakin. Uh, for, uh... Parlamentin jäsenet haluaisin kiittää teitä tilaisuudesta keskustella näistä asioista teidän kanssanne. En voi sanoa, että kuulemiset täällä parlamentissa ovat ihan lempipuuhaani, mutta uskottakaa, uskokaa kuitenkin minun, kun sanon, että mielenkiinnolla odotan jatko yhteistyötä ja keskustelua teidän kanssanne tässä valiokunnassa. Kiitoksia kovasti. At least you find... Toivon mukaan nämä ainakin vahvistavat teidän vääntövoimaanne, kun te teette työtänne komission puolella. We will... Nyt pidemmittä puheita siirrymme seuraavaan asian esityslistalla, joka on luonnoksen esittely, joka liittyy turvallisia alkuperämaita koskevan EUn yhteisen luettelon esittelijämme on Rova Silvi Kijom, joka on paikalla tietystikin. Ja ehdottaisin, että tässä yhteydessä voisin painottaa, kuten kenties tiedättekin, tällä hetkellä olemassa EUn yhteinen luettelo turvallisista alkuperämaista. Joillakin jäsenvaltioilla on tietystikin omat listansa myöskin mutta ne eivät ole keskenään yhteneviä. Komissio aikoo luoda tällaisen yhteisen EUn listan yhteisten kriteereiden pohjalta, jotka liittyvät direktiivin 2013-32 EU. Kyse on yhteisistä menettelyistä, se on kuitenkin kansallista suojasta, sen myöntämisestä ja erottamisesta. Anna puheenvuoron ensin ja Tietystikin tämän jälkeen vuoropuhelia saavat varjoesittelijät ja muut jäsenet kannattaa puhua. Kuulemme myöskin komission ja neuvoston edustajia tämän keskustelun jälkeen. Edustaja Guillaume, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on tilaisuus puhua tästä ehdotuksesta jo montakin kertaa ja minulla on tilaisuus henkilökohtaisesti esittää omia varauksiani tästä tekstistä neuvosto eh, ei halua, että tämä ehdotus todella harmonisoi todellisella tavalla, koska eurooppalaisen luettelon hyväksyminen tulvaisista alkuperämaista ei välttämättä välittömästi johda täysharmonisaatioon, koska se vastaa tai o, tulee olemaan rinta rinnan kansallisten luetteloiden kanssa, jotka jatkossakin ovat voimassa. Sitten varauksia myös meteorologista, joita on käytetty, kun on määritelty näitä turvallisia alkuperämaita ja nimetty niitä, ei ole mitään selkeää metodologiaa, jota tässä olisi ehdotettu tässä vaiheessa, eikä myöskään ole arvioitu tarkasti seitsemää maata jotka on otettu listalle. Sitten varauksia ilmaisin myös tästä hyväksyntä- ja tarkastusmenettelystä koskien kyseistä li- listaa puuttuu selkeyttä siitä, miten kansalliset listat tämä eurooppalainen lista suhteutetaan toisiinsa, eikä ole mitään joustavaa, riittävän joustavaa mekanismia äh, keskeytysmahdollisuuksissa. Ehkä muunkinlaisia varauksia täällä voidaan kollegojen suulla kohta esittää turvallista alkuperän maakysymyksestä, mutta en nyt mene tähän. Sitten eri kommentteihin ja varauksiin, varauksiin se, lähestymistapa, jota olemme noudattaneet. Ensinnäkin on, tämä tutkimustyö on tässä meistä ratkaisevan tärkeä, jotta saadaan syvällinen arviointi näistä maista, jotka ovat listalla mukana. Samoin yhdessä neuvoston kanssa olemme pyytäneet Euroopan turvapaikkavirastolta täydentäviä tietoja, ajan tasalla olevia tietoja länsi ja Turkin tilanteesta, niin kuin tässä listassakin on todettu. Tämä informaatio työ työssä on ollut mukana myös perusoikeusvirasto, jotta se voi osoittaa, minkälaisia vaikutuksia ehdotuksella on perusoikeuksille. Lähestymistavassa mm, on tällainen osa, osittainen kannanotto, ja täsmennän, että tässä vaiheessa se sulkee pois väliaikaisesti maat, jotka ovat listalla, ja niistä, kun keskustellaan metodologisesta sisällöstä, kun odotetaan näitä panoksia DSOlta. Cette même approche, je le précise. Vaikka tukivirastolta. Tätä kaikkea seuraa myös neuvosto. Ja tämä kaksinainen työmaasta sääntöjä lainsäätäjät pystyvät neuvottelemaan myös muista osuuksista tekstiseen sitten, kun turvapaikkaviraston kanta on tullut. Voidaan täydentää tätä kantaa yhteisellä tavalla. Tämä tarkoittaa, että loputtomia aiomme odottaa, että saamme arviointeja näistä maista, mutta odotetaan sitä, mitä parlamentin ovat pyytäneet, ja sitten tämä liittyy myös tuomioistuimen vaatimuksilta luotaisiin tällainen vahva pohja sille, että tätä käsitettä käytettäisiin mahdollisimman hyvällä tavalla hyväksi. Tässä lähestymistavassa olemme toivoneet myös, että vahvistettaisiin rakennetta tällä listalla. Tässä on neljä prioriteettia, käydä läpi nopeasti. Ensimmäinen prioriteetti pitää täsmentää se, miten, euro, miten Euroopan lista ja kansalliset listat suhteutuvat toisiinsa. Näin pyritään varmistamaan, että mahdollisen hyvä harmonisaation taso toteutuu ehdottaisiin tarkistusten kautta muun muassa sitä, että pohjataan kansalliset listat kolmen vuoden kuluttua viimeistään ja tässä vaiheessa selkeästi määritellään, jos joku maa otetaan väliaikaisesti pois, listalta kokonaan pois sitten toiseksi täytyy vahvistaa kolmasen maiden arviointikriteerejä kun hyväksyn tämän listan tai tarkistetaan tätä listaa. Tämä on vaatimuksena oikeus, oikeusjärjestyksessä. Tarvitaan lisätietoja paikan päältä tueksi ja me toivomme, että tässä käytettäisiin eh, kansallisjärjestöjä. Sitä paitsi tämä metodologia, sitä pitää vielä vahvistaa, jotta saadaan selkeä menettelytapa, mitä tulee listan tarkistamiseen muutoksiin. Pitää siis perustella ja muutokset luettelossa ottaen huomioon tiedot, joita on saatu eri äh, lähteistä tässä yhteydessä. Tarkoituksena on luoda konsultiivinen tietokomitea turvallisista kolmesta maista. Tässä on mukana pysyviä jäseniä. Niiden mukana on tietenkin turvapaikka, tukivirasto muun muassa ja UNHCR, mutta myös muita jäseniä, jotka valitaan heidän asiantuntemuksensa pohjalta koskien esimerkiksi tietoa ihmisoikeuksista. Näitä määritellään jokaisen valtion kohdalla. Tai sitten kun tarkistetaan tätä luettelua, tätä kautta uskokseni komitea voi parantaa arviointia ja miten turvallisen alkuperämaan käsitettä sovelletaan kolmansiin maihin. Sitten vielä muutamia kommentteja. Tiedän hyvin, että kun tällainen konsultin komitea, jotta se voisi tehdä hyviä arviointeja, niin silloin helposti syytetään tällaisesta liiallisesta byrokratiasta, mutta tässä tarkoituksena ei kuitenkaan ole tällainen. Haluan sitä todellakin tässä täsmentää. Tarkoituksena on toimia tehokkaasti ja vahvistaa metodologiaa, joka liittyy tähän listojen tarkistamiseen ja muutokseen. Tämän tyyppisen rakenteen kohdalla käytämme esimerkkinä brittiesimerkkiä. Sitten kolmanneksi halutaan varmistaa nopea listan tarkistamismahdollisuus joustavalla tavalla. Pitää toimia joustavia, kun muutamme tätä listaa, koska muutoksia voi tulla ja näin voimme aika nopeasti, voi tulla nopeitakin tilannemuutoksia Pays d'origine, et nous devons... Tuomasta maista ja meidän pitäisi varmistaa, että tähän menee liikaa aikaa, kun listaa muutetaan. Sitten neljäntenä prioriteettina vielä halutaan näissä, tässä puitekehyksessä, joka liittyy menettelydirektiiviin. Kun laaditaan yhteinen luettelo, se vaatii perusteltua arviointia ja pitää tiedottaa asianosaisia maita, niin kuin äsken sanoin, mutta tässä täytyy soveltaa myös täysin säädöksiä, jotka on määritelty menettelytapadirektiivissä. Ja aivan tietysti prosessuaaliset oikeudet pitää ottaa huomioon. Tiedän, että monet muutkin varjoesittelijät pitävät tätä tärkeänä kysymyksenä. Oikeudellisesti tämä ei nyt ei oikeastaan kannata kaikkea täsmentää, mutta prosessuaaliset oikeudet ja niiden varmistaminen, eh, tähän liittyy tietenkin myös tämä koko käsite turvasta kolmesta maista. Se on ratkaisevan tärkeää mielestäni. Komissio itse asiassa on julkaissut tiedonannon, jossa se kertoo aikomuksestaan tarkistaa tätä direktiiviä, joka koskee siis kolmansia turvallisia maita, ja tämä pitää todista, toistaa tässäkin yhteydessä prosessia, kun käsitellään menettelytapaa direktiiviä. Kahden vuoden ajassa sen jälkeen, kun asetus tulee voimaan, pyydämme seuranta- ja arviointikertomusta komissiolta siitä, miten prosessuaaliset takeet ovat toteutuneet, kun kyse on näistä listalla tulevasta maasta. Tässä ihan nopeasti Ottaisin esille, puhuisin tästä seurannasta mietinnön kohdalla, minkälaisia prioriteetteja on, kun halutaan vahvistaa tätä listaisen rakennetta ja lopuksi vielä lyhyesti tiimistä. Me olemme keskustelleet heidän kanssaan paljonkin ja varmasti jatkossakin tulemme näin tekemään. Tässä pitää kuitenkin muistaa, mikä tässä on kohteena. Ei pidä käyttää tekstiä siihen, mihin sitä ei voida käyttää tai sotkea vähän uusia käsitteitä. Esimerkiksi yleisö on tärkeä, pitää ymmärtää, kenestä on kyse. Tässä puhutaan näiden valtioiden kansalaisista pitää mielestäni tarkastella aika kylmästikin tätä tekstiä ja välttää sellainen, että nämä ehdotukset kaapataan muihin tarkoitusperiin, joka ei ole tässä suinkaan tarkoituksena. Eikä pidä niinkään toimia lopuksi, että yliarvioidaan ehdotuksen mahdollisuuksia maahanmuuttokriisin yhteydessä ja miten tämä vaikuttaa näihin sopimuksiin, jotka, joita nyt olemme solmineet. Kuuntelen huolella varjoesittelyiden ja muiden kollegojen kommentteja ja toivottavasti voi mahdollisimman nopeasti viedä loppuun tämän tekstin mietinnön laatimisen. Kiitoksia. Uh, kiitoksia paljon. Rova Kioma, nyt annan puheenvuoron edustaja Bonille, joka korvaa täällä varjoesittelijää Rova Ratti, Datia. Kiitoksia paljon. Aion nyt esitellä sen kannan, jonka Rashida Dati olisi halunnut esittää. Puhun täällä hänen puolestaan. Luen kirjansa läpi. Arvon kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää Rova Kiomia hänen tekemästään työstä ja mietinnön yhteydessä. Mietintötapanne ainutlaatuinen siitä huolimatta havaitsen, että on hieno, katsoin, että on hienoa, että pääsemme vihdoinkin eteenpäin tässä asiassa. Eurooppalainen turvallisten maiden luettelo yksi ehdotuksista, jonka Jean-Claude Juncker teki jotta voitaisiin vastata paremmin maahanmuuttopaineisiin, jotka kohdistuvat rajoihimme. Vaikkakin tämä ehdotus pyrkii ratkaisemaan jo sinänsä maahanmuuttokriisiin liittyviä kysymyksiä Euroopassa, meidän täytyy antaa Euroopan unionille enemmän ja parempia välineitä, jotta voidaan käsitellä yhä suurempaa määrää turvapaikkaa hakemuksia. Niin kuin esittelijäkin selitti, me tulemme neuvottelemaan osittaisesta mandaatista tällä hetkellä Tämä tarkoittaa sitä, että jätämme tuonnemmaksi kaiken herkimmän aiheen turvallisten maiden luettelon. Tämä osittainen mandaatti on asiakas suhteen on vakuuttunut siitä, että jotakin hyviä kompromisseja vielä löytyy poliittisten ryhmien kesken. Olen sattumaisin samalla mieltä Guillaumin ehdotuksesta selkeyttää kansallisten listojen ja eurooppalaisen turvallisten maiden listojen välistä yhteyttä. Tämän suhteen pitäisi olla selkeästi määritelty välisten välillä. Uskon kuitenkin, että kun tavoitteena on yksi ainoa euro- eurooppalainen turvallisten maiden luettelo kolmen vuoden sisällä, kenties tämä tavoite on liian kunnianhimoinen. Maahanmuuttovirrat vaihtelevat maasta toiseen ja niin kauan kuin eurooppalainen listattelu on riittävän täydellinen, jokaisen sen valtion pitäisi voida mennä pidemmälle kuin mitä eurooppalainen lista, mikä se on tarpeen. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena tietystikin on, että saataisiin harmonisoitu eurooppalainen luettelo. Tuo myöskin esittelen ehdotusta antaa enemmän joustavuutta komissiolle, kun se haluaa mukauttaa luetteloa esimerkiksi hätätapauksissa. Aion tehdä omat ehdotukseni tarkistusten kautta ja ilomielin odotan keskustelua tästä aiheesta kollegoiden kanssa seuraavassa varjoesittelijäkokouksessa. Olen edelleenkin toiveikas sen suhteen, että pian tästä mietinnöstä voidaan keskustella niin, että meillä on täysimittainen mandaatti mukaan luettuna luettelua turvallisista maista, niin että voidaan saada sovittua tästä asetuksesta niin pian kuin mahdollista. Tämä voisi osoittaa, että Euroopan unioni ei ole kyvytön vastaamaan maahanmuuttokriisin aiheuttaman haasteeseen. Missä? Edustaja Halla-Aho. Äh, Madame Guillaume. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja, edustaja Guillaume. Se, että meillä on selkeät säännöt ja nopeutetut menettelyt yksilöille, jotka eivät tarvitse kansainvälistä suojelua, on asia, jonka pitäisi olla prioriteetti meille äh, ne alhaiset määrät ihmisiä, joita Euroopan unioni palauttaa tällä hetkellä, ei ole kestävä ja se vaikuttaa EUn mahdollisuuteen tarjota humanitaarista apua niille yksilöille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Jos meidän äh, haluamme torjua sitä kriisiä, joka meitä kohtaa ja joka aiheuttaa painostusta joillekin jäsenvaltioille, meidän täytyy hyväksyä toimenpiteet, jotka vähentävät tätä ilmiötä eivätkä lisää sitä. Minun pelkoni on se, että jotkut esittelijän tekemät ehdotukset saattaisivat lisätä tätä taakkaa eikä vähentää sitä. Minun ryhmäni on samaa mieltä komission ja esittelijän kanssa siitä, että jotta voitaisiin arvioida ne maat, asioiden pitäisi olla listalla tai ei pitäisi olla listalla. Meidän tulee kuulla asiantuntijoita. Näiden asiantuntijoiden pitäisi olla EASO, Frontex ja ulkosuhdehallinto. Ylimääräisen neuvoa antavan elimen luominen, jolla on, se on liian monta eikä välttämättä objektiivista ääntä, ei auta meitä luomaan järjestelmää, joka pystyisi reagoimaan nopeasti. Sitten tästä tätä osittaista mandaatista se vaikuttaa logiselta prosessilta ja kuvastaa neuvoston työskentelymenetelmiä. Jos tarkoituksena on astetaan poistaa kansalliset listat, niin meidän täytyy varmistaa, että jäsenvaltiot eivät joudu haitta-asemaan, koska ne eivät pysty palauttamaan yksilöitä enää maihin, jonne aikaisemmin ihmisiä saatettiin palauttaa. Maat kuten Bangladesh, Pakistan, Ghana, Nigeria, Senegal – niitä pitäisi tarkastella mahdollisina maina tälle listalle, koska turvapaikanhakijoilla näistä maista on hyvin alhainen hyväksyntäaste EUn jäsenvaltioissa. Tämän listan pitäisi olla kunnianhimoinen eikä rajoittava niin, että se tuottaisi tuloksia. Lopuksi haluaisin ilmaista tukeni vahvalle tarkastusmenettelylle. Tuen esittelijä siinä, että meillä pitäisi olla tarkastus kaksi vuotta välineen hyväksymisen jälkeen. Aivan äärimmäisen tärkeää, että meidän turvapaikkalakimme toimivat hyvin ja tiedämme sen että puutumme mahdollisiin puutteisiin. Tässä ei välttämättä aina tarvita lainsäädännön muutosta. Joskus se tarkoittaa vain mm, ohjausta täytäntöönpanossa. Kuitenkin uskon, että suuri osa tätä tarkistusta pitäisi olla se, että pitäisikö kansalliset listat poistaa pysyvästi eh, ja ottaa käyttöön pelkästään EU-lista. Tämä EU-mekanismi ei pitäisi eh, vaikeuttaa jäsenvaltion asemaa tilanteessa, jossa niillä on jo vaikeaa. Kiitän esittelijää hänen työstään ja odotan kovasti yhteistyötä hänen kanssaan tulevina viikkoina ja kuukausina. Kiitoksia. Sitten liberaaliryhmän nimissä. Merci, madame la présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Kuten kollegat, jotka ovat jo täällä puhuneet, minäkin haluaisin ensinnäkin ilmoittaa, että tuen esittelijää ja kiitän häntä hänen älykkäistä tavastaan tehtävää työtä henkilökohtaisesta panoksestaan tämän asian eteenpäin viemiseksi ja myöskin halukkuudestaan tehdä yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa niin, että saadaan päästä parhaaseen tulokseen Euroopankin kannalta. Tietystikin olen aika samaa mieltä. Nyt on kyse osittaisesta mandaatista ja sitten pystymme antamaan panevan sanamme tämän luettelon suhteen Komissiolla on ollut tietyt syynsä, miksi tähän, tämä on tehty. Perusteita on sille ollut luettelona perusteella. Voidaan nopeuttaa tietyistä maista tulevien henkilöiden käsittelyä, niiden maiden henkilöiden käsittelyä, jotka ovat tuolla listalla. Tämä helpottaa sitä työtä, jota tehdään ulkorajojen valvomisessa. Toivon mukaan esittäjä saitte esittää kysymyksen. Komissio ilmoitti, että se pian äh, esittää uutta asetusta, joka liittyy yhteiseen yhtenäiseen eurooppalaiseen turvapaikkamenettelyyn. Tässä muotetaan tai korvataan nykyinen direktiivi, joka liittyy turvapaikkamenettelyihin. Kun me keskustelimme täällä, onko tämä osa tätä pakettia proseduraalista menettelyä koskeva direktiivin osa mikäli meidän valikuntamme antaa kantaa. Puhuja ei puhu mikrofoniin, tämä on mahdotonta tulkata. Uskon, että nyt on ilmoitettu, että hyvin nopeasti tulen esittämään tämä uusi esitys, ehdotus, jota meillä on oikeus kysyä, mitä he te- tehdä nykyisille artikloille, koska ehdotus, jota me nyt tällä hetkellä tarkastelemme, muuttavat tiettyjä artikloita, jotka ovat tuossa direktiivissä mukana. Meillä on oikeus kysyä tätä komissiolta. Kysymykseni on siis komission suuntaan. Ja kaksi täsmäisen mitään seikkaa, jotka liittyvät vielä tähän mietintöön. Tästä koskevia kysymyksiä esittelijälle. Tarkoituksena tässä ehdotuksessa on siis nopeuttaa tiettyjen henkilöiden käsi, hakemusten käsittelyä, jotka tulevat tältä listalla, listalla olevista maista. Tämä objekti tavoite on selkeä, mutta toiseksi nopeuttaminen ei ole yhtä kaikkien maiden kannalta, koska tällä hetkellä ei ole harmonisoitu hakemusten käsittelyaikoja eikä valitusaikoja. Ja seuraamuksena, seuraamuksia on valituksista. Joissakin maissa nämä lykkäävät päätöksen täytäntöönpano, joissakin maissa ei kysymys komissiolle. Nyt ehdotus, joka ollaan tekemässä, koskeeko tämä myöskin tätä puolta? koska nyt hän on sanottu, että tulee yhteinen ehdotus yhtenäisestä turvapaikkamenettelystä Euroopassa sellaisesta. Tämä on meidän työmme kannalta tärkeä kysymys. Sitten pari seikkaa, jotka liittyvät itse ehdotukseen nykymuodossaan. Minulla on hieman pieniä näkemyseroja tässä esittelijän kanssa näissä kohdin. Äänirytään luotaisiin tällainen neuvoantava elin ja neuvoa antava elin toimisi komission sisällä, että se koostuisi edustajista, jotka tulevat turvapaikkatupivirastosta, UNHCRstä, turvapaikkatukiviraston on selkeät tehtävät. Sen tehtävän asettelu on selkeä. Viime huhtikuun oikeusisäisen johtopäätöksistä ymmärsin, että nyt halutaan enemmän tietoa alkuperämaista turvapaikkatukiviraston kautta. Ja huhtikuussa sitten ryhdytään laatimaan uutta Euroopassa turvapaikkamenettelyä. Ja komissio aikoo tässä vahvistaa turvapaikkatukiviraston mandaatteen, että sen tulisi todellinen täytäntöönpanovirasto, kun yhteisestä turvapaikkamenettelystä on kyse. Suoraan sanottuna Mikäli tässä turvapaikkamenettelyn luodaan, niin turvapaikkaviraston pitäisi olla tässä keskustelukumppani, ja sen pitäisi voida antaa lausuntoja komissiolle. Pitäisi ensin kuulla paikan päällä tapa, toimivia tahoja, kuten kansallisjärjestöjä, mutta ja komission lausunnon laadinnassa keskustelukumppanina pitäisi olla juuri tämä komission tätä varten tarkoittaa pettu tämän luoma elin, eli turvakatovivirasto. Toivon, että tämän kysymyksen kohdalla voitaisiin käydä keskustelua siitä, kuka voisi olla vastapuoli keskustelussa silloin kun näitä lausuntoja annetaan. Sitten kansalliset luettelot. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa, kun hän sanoi, että sitten kun on tällainen yhteinen luettelo ja yhteiset kriteerit, jonka valossa maat pistää luetteloon, silloin kansalliset luettelot lakkaisivat toimimasta mikä, missä aikareissa sitten, kolmen vuoden kuluttua vai ei. Olen tästä samaa mieltä esittelijän kanssa. Tämä on selkeä johtopäätös. Sitten kun on, komissio ehdottaa luettelon tai turvapaikkamenettelyitä koskevan direktiivin uudistamista, silloin täytyy täsmentää, mikä tilanne sitten tulee olemaan näiden asioiden suhteen mikäli komissio valmistelee jotakin tämän suuntaista, meidän täytyy kyllä tästä tietää ennalta. Thank you. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää tästä työstä asian parissa ja olen tyytyväinen siihen, että hän on ottanut mukaan neuvoantavan elimen, kun valvotaan nimettyjä turvallisia alkuperämaita ja toivottavasti voimme vahvistaa tätä neuvoantavaa tahoa jäsenyyksien ja edustavuuden kautta. Ja tietysti, jos EU-luettelo hyväksytään, niin sitä pitää soveltaa käyttää hyväksi, kun muutetaan luettelua, mutta meillä on kuitenkin epäilyksiä tietyistä, tietyistä asioita kohtaan. Osittainen mandaatin käsite, siinä selkeästi pyritään jakamaan ehdotus kahteen. Toisaalta on tämä käsite ja toisaalta sitten sisältöpuoli. Ja niin kuin äh, tässä on todettu, on se, tunnetaan selvää huolta erityisesti, jos on ristiriintaisia kysymyksiä. Esimerkiksi Turkin nimeäminen listalle turvallisena maana ja neuvosto yrittää meidän mielestämme poistaa tämän ristiriitaisen kysymyksen tästä asiasta ja saada meidät äänestämään EU-luettelosta käsitteenä erikseen siitä, mitä maita tälle luettelolla ollaan panemassa, joten meidän täytyy ratkaista kaksi kysymystä, siis käsite EU-luettelosta turvallisesta naapurimasta Ensinnäkin se, että kaikki turvapaikkahakemukset pitäisi käsitellä samalla tavalla, yhtä lailla, ja turvapaikanhakijoilla pitäisi olla yhtälainen pääsy, mahdollisuus saada käyttää resursseja riippumatta siitä, mistä maasta ovat peräisin Ja toinen huoli liittyy EUn kykyyn reagoida ja muuttaa olosuhteiden muuttuessa turvallista maata. Yksittäiset maat ja oikeusjärjestelmät voivat reagoida mielestämme nopeammin ja äh, jämäkämmin kuin EU-toimielimet. Ja tämän takia jäsenvaltioiden pitäisi voida nimetä omat kansalliset listansa perustuen tietenkin kansainväliseen oikeuteen ja EU-oikeuteen perustuen turvapaikkamenettelydirektiiviin, joka pitää maata turvallisena silloin, kun on demokratian järjestelmä ja yleensäkin ei vainoa tapahdu kidutusta ei ole eikä aseellista konfliktia. Tämän takia, kun tarkastelemme, mitä on ehdotettu Turkin kohdalla, että Turkki olisi mukana listalla turvallisena kolmantena maina, niin to, varmastakin mikä tahansa puolueiden tarkkailija voisi todeta, että Turkki ei kyllä täytä näitä kriteerejä, joten odotan mielenkiinnolla seuraava, seuraava kokoustamme tästä asiasta. Uh, Jean Lambert. Uh, thank you, uh, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään ja hänen mietinnöstään. Me arvostamme tätä osittaista lähestymistapaa, vaikka eh, jotakin huolenaiheitakin meillä on, mutta meidän täytyy olla hyvin selkeitä kriteerien ja menettelytapojen suhteen, eikä niinkään, että eh, kiirehditään päätökseen poliittisista syistä. Jos katsomme esimerkiksi tätä neuvoantavaa komiteaa, niin meidän mielestäni tämä on tärkeä ehdotus, koska eh, että meillä on elin, joka on erossa EU-ulkopolitiikan painostuksesta, voi olla hyödyksi kun katsotaan, mistä tässä oikeastaan on kyse, nimittäin turvapaikkaprosessissa. Mm, kriteerit löytyvät menettelytapadirektiivistä ja muualta. Tämä liittyy myös niihin maihin, jotka ovat haluttomia tai kyvyttömiä tarjoamaan turvaa ihmisille. Tässä on eteläisen Aasian maita mukaan lukien Pakistan ja Bangladesh, joten voisi olla hyvin mielenkiintoisia keskusteluja siitä, että miten tätä sovelletaan yksittäisissä tapauksissa. Olen kiinnostunut tästä neuvoantavasta komiteasta äh, olemme myös kiinnostuneita jostakin herra Depren kysymyksistä liittyen tiettyjen elinten rooliin, mutta meidän on hyvin vaikea hyväksyä Frontexia sinne, jos meidän on tarkoitus arvioida alkuperämaan tilannetta. Siitähän on kyse, ei ole kyse eh, jäsenvaltioiden mukavuudesta. Ja sitten eh, kysymys, joka esittiin edustaja Datin nimissä, niin tämä kolme vuoden aikataulu eurooppalaisen listan ja kansallisten listojen välillä ja sitten myöskin listien tojen uudistaminen, koska hyväksymme sen, että alkuperämaiden tilanne voi muuttua varsin nopeasti ja siksi me tarvitsemme järjestelmän, joka pystyy nopeasti vastaamaan muuttuviin tilanteisiin. Tukisin myös erästä toista asiaa, jonka herra Depre nosti esiin, nimittäin, että sopiiko tämä ehdotettuihin muutoksiin yhteiseen turvapaikkajärjestelmään. Minä olin esittelijänä äh, ja muistan tässä pätevyysdirektiivissä ja muistan kuinka äh, meillä oli mielenkiintoisia keskusteluja asiasta ja äh, jos tuosta direktiivistä nyt tulee asetus, millä on vaikutuksia turvapaikanhakijoihin. Mihin tämä oikein sopii, koska osa sitä työstä, mitä me olemme tehneet sisäisten siirtojen suhteen, niin se on jo ohitettu. Jos jäsenvaltiot sitten päättävät keskenään, niin ehkä me voisimme käyttää aikamme hyödyllisemminkin täällä. Sitten viimeisenä puhelistalla edustaja Merci, euh, Madame la Présidente, de me donner la parole. Je... Kiitoksia puheenjohtaja Trump puheenvuoron. Pyydän anteeksi, tulin hiukan myöhässä. Oli tällainen mielenkiintoinen Maghreb-delegaatio ihan samaan aikaan kuin teidänkin kokouksenne. Kiitän esittelijää tehdystä tärkeästä työstä. On, tässä on paljon kiinnostavaa, jota on ehdotettu. Se, että myöhemmin pa- viittasin tähän turvallisten maiden listaan, miksipä ei. Sitten kiireinen menettelytapa, jossa valvottaisiin hiukan tätä delegoituja säädöksen, sekin on kiinnostava ehdotus. Sitä vastoin on kolme säädöstä, jotka ovat minusta hankalia hyväksyä. Tarkistus viisi ensinnäkin. En nyt puhun ihan ystävällistä, mutta se on hiukan nyt tekopyhä, koska tässä on tämä yhteinen luettelo turvastamasta sen tarkoituksena ei pitäisi olla se, että vähennetään turvapaikanhakijoita, ja sehän kyllä oli tässä juuri tavoitteena. Komissio pyrki siihen, ei pidä tätä mitenkään peitellä väittää muuta. Tämä ei mielestäni kyllä edistä tätä asiaa mitenkään. Ja sitten toinen huolenaihe, 7 ja 25 tarkistusta haluavat luoda konsulta- konsultatiivisen neuvoantavan elimen, ja suoraan sanottuna jälleen yksi tällainen elin. Eikö nyt voitaisiin hiukan säästellä näitä asioita ja yksinkertaista, jos se vain on mahdollista. Sitten kolmas moite, 827 tarkistukset, minulle niitä, en voi niitä hyväksyä, koska tässä vakavalla tavalla puhutaan kansalliseen suverenisuuteen, koska itse asiassa tässä on kyse tarkistuksista, jotka kieltävät sen, että jäsenvaltiot pitäisivät turvallisena maina niitä maita, jotka on poistettu Euroopassa turvallisella listalta, Pitäisi antaa vähän liikkumavaraa jäsenvaltioille näissä kysymyksissä. Mielestäni se on erittäin tärkeä kysymys. Tämä minulla oli sanottavana, mutta kuitenkin vielä hurraa tästä mietinnöstä. Well, before I give... Ennen kuin annan puheenvuoron takaisin komissiolle ja neuvostolle, haluaisin esittää omissa nimissäni kysymyksen. Katsoko komissio ja neuvosto, että kun puhutaan kansallisesta ja eurooppalaisesta turvallisten maiden luottelusta, onko tässä kyse kansainvälisen oikeuden valossa pienään ristiriidasta asiasta kyse? tapauskohtaisesti pitäisi käsitellä yksittäiset turvapaikkapyynnöt. Henkilö, joka tulee Pakistanista, saattaa olla aivan selkeästi sellaisessa tilanteessa, hänellä on oikeus hakea turvapaikkaa, vaikkakin Pakistan olisi turvallisten maiden luettelossa. Joko kansallisessa luettelossa tai eurooppalaisessa luettelossa saman, saman voi sanoa Turkista. Mikäli katsotte, että Turkin kurdi on kyse, Taikka sitten lehtimies, joka on joutunut Turkissa vankilaan, niin eikö tässä ole hieman kansainvälisen oikeuden valossa hieman epämääräistä asiasta kyse? Hyvin kysymyksestä Nielsen komissiosta, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair, for, uh... Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että saamme esittää alusta tarvimme tästä mietintöluonnoksestamme omalta kannaltamme katsottuna kaksi pääasiallista huomiota halusin esittää. Ensinnäkin suhteudun erittäin suopeasti tarkistusten henkeen, jotka pyrkivät selkeyttämään kansallisten luetteloiden ja tulevan eurooppalaisen luettelon suhdetta keskenään ja sitä, kuinka voidaan pikkuhiljaa eurooppalaistamaan turvallisten maiden alkuperämaiden luettelon. Nämä tarkistukset ovat sellaisia, joihin suhtaudumme suopeasti niin pyrkimyksiin. Toisaalta olin varauksellisia uusien neuvoantavien elinten luomisen suhteen. Tämä heistä jotakin kommentteja, joita täällä esitettiin. Meillä on Euroopan turvapaikkatukivirasto juuri sitä varten, että ne auttavat ja antavat tietoa eri toimielimille turvapaikkakysymyksissä, niin kuin tämänkin aiheen yhteydessä. Tähän liittyy osittain myöskin komission hiljattain antama tiedonanto, joka täällä mainittiin parikin otteeseen. Me tulemme pohtimaan sitä, kuinka me voimme vahvistaa entisestäänkin turvapaikkatukiviraston roolia ja sen mandaattia, kun se pystyy antamaan neuvoja jäsenvaltioille, varsinkin toimielimille. Ja se pystyy tekemään yhteisiä analyysejä, joiden pohjalta voidaan tehdä päätöksiä, kun on kyse turvallisista alkuperämaista eli niiden luottelosta. On totta myöskin, että ilmoitimme siitä, että aiomme menettelytapoja koskevan direktiiviä korjata, niin se tulee asetus. Täten saadaan parempi harmonisointi aikaan. En valitettavasti voi tänä päivänä sanoa enempää, mitä tuo tuleva ehdotus tulee tämän sinänsä sisällään. pyydetään anteeksi. Ehdotus, joka tänä päivänä on pöydällä ja jota tällä hetkellä työstetään, on lyhytaikainen toimi, joka on tarpeen, jotta voidaan paremmin mahdollistaa se, että jäsenvaltiot vastata nykykriisiin haasteeseen. Se pitää saada aikaan niin pian kuin mahdollista, koska keskipitkällä ja aika pidemmälläkin aikavälillä. Täytyy katsoa, katsoa kuinka yhdessä kehys voidaan luoda ja päästään kohti lisäharmonisointia, kun on kyse menettelytavoista, joka mahdollisesti pitää sisällä myöskin menettelytapoja koskevan direktiivin, joka liittyy turvallisiin alkuperämaihin. Ei, tämä on sinänsä ristiriitainen kysymys. Kyse on pikemminkin aikataulusta. Kyse on lyhyen aikavälin toimista ja sitten keskipitkän ja pitkän aikavälin toimista, jotka liittyvät yhteiseen eurooppalaiseen turvapaikkamenettelyyn. Representative of the presidency of the council would like to take the floor. Voisiko neuvoston edustaja puheenvuoron puheenjohtajan, nimissä? I would also like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tästä mietintöluonnoksesta. Tässä otetaan huomioon use, keskustelu useita kuukausia sitten. Silloin päätimme osittaisesta lähestymistavasta tässä tekstissä, kun odotimme vielä asiantuntijalausuntoja esimerkiksi turvapaikkatukivirastolta. Mainitsin tässä yhteydessä, että nyt olemme saaneet EASolta vahvistuksen siitä, että ovat saaneet meidän pyyntömme lisätiedoista ja aikovat priorisoida näiden tietojen raportoinnin. Neuvosto on keskustellut pitkään tästä ehdotuksesta ja ollaan tultu kompromissitulokseen ja me saimme tähän asiaan neuvottelu, tai puheenjohtajavalta sai neuvottelumandaatin asiasta. Itse sisällöstä ottaisin esille vain kaksi pääkohtaa, joita käsitel- käsittelimme neuvostossa. Ensimmäinen on kesto ja seuraukset raukkeamislausekkeesta listalla artikla 2 ehdotuksessa. Ja tässä käsitellään tilannetta, jos maa on EUn turvallisten maiden listalla, jos joku muuttuu tässä maassa ja se tällainen muutos vaatisi, että se otetaan pois listalta, komissio voi silloin ehdottaa, että maa otetaan pois luettelosta. Tässä vaiheessa maa on tavallaan hiukan harmaalla vyöhykkeellä, koska sitä ei voida panna kansallisellekaan listalle, kun taas turvallisen maan käsitettä ei voida soveltaa siihen myöskään. Kuten esittelijä, neuvosto on ehdottanut, että vältettäisiin mahdollisimman paljon tällaisia harmaita vyöhykkeitä juuri siitä syystä, mikä on jo mainittu muissa puheenvuoroissa itse, koska tilanne paikan päällä voi nopeastikin aina muuttua, joten tämän takia neuvosto päätyi kompromissiin, jossa rajoitetaan kaksi kertaa kuuteen kuukauteen tämä keskeyttämis tai erottamisvaihe listalta ja komissio voi toimia samantyyppisesti. Toinen kohta, joka mainittiin jo aikaisemmin, on todellakin tarve selventää yhteyttä kansallisten turvallisten maiden listojen ja EU-listan välillä. Aivan erityisesti sen jälkeen, kun maa on poistettu EU-listalta turvallisena maana. Ja tässä puheenjohtajavaltio on tavallaan kahden ääripään välissä. Toisaalta, koska komissiolla on veto-oikeus määritellä, voidaanko maa lisätä kansallisella sen, kun se on poistettu EU-listalta, tai toisaalta annetaanko jäsenvaltioiden lisätä maita omalle listalle heti sen jälkeen, kun kyseinen maa olisi poistettu EU-listalta. Tämä ei tunnu kovinkaan toivottavalta. Ja kompromissina tässä me päädyimme siihen, että rajoitamme komission toimivaltuuksia ja kun on poistettu maa EU-sta, se voidaan lisätä kansalliselle listalle. Mm, pyydän anteeksi, jos olen hiukan yleisluontoinen kommenteissani, niin, mutta tämä tässä tekstissä sanamuoto on varsin tarkka. Me tulee arvojen ja muihin koskien näitä eri toimenpiteitä. Lopettaisin vielä se, lopettaisin tähän, että neuvosto odottaa rakentavaa keskustelua asiasta Euroopan parlamentin kanssa. I know that you chose to ignore my... Tiedän, että varmaan tahalla jätitte huomioimatta minun kysymykseni. Kuinka turvalliset luettelot suhtautuvat kansainvälisen oikeuteen mukaan luettuna YK on pakolaisyleissopimus. Kenties teillä on toinen tilaisuus vielä vastata tähän. Nyt annan puheenvuoron Silvi Kiemille, mikäli hän haluaa vielä kommentoida. Ihan lyhyesti vain, koska tässä saatiin hyvin monia asioita. Ja keskustelun puhuttiin, asiasta puhuttiin jo pitkään muutama seikka vain neuvoston edustajalle. Hän puhui hyvin täsmällisesti, mutta ei silti sanonut riittävästi Mistä vaikuttaa siltä, että tässä on todellakin häilyvyyttä selityksissä, kun kysytään, miten toimii tämä maan poistaminen luettelosta, ja ettei synny mitään harmaita alueita ja liikaa tulkinnanvaraa. Neuvontaista komiteasta ja vielä puhuin jo byrokratiasta, joka tästä koituisi. niin eh, kenties eh, hyväksyn tämän kritiikin. Tämäkin on hieman häilyvä asia, mutta tuota osaa lukunottamatta ymmärrän täysin ja olen samaa mieltä ajatuksesta, että turvapaikkatukiviraston pitäisi olla keskustelukumppani täysin legitiimisti. Minä olin ehdottanut hieman erilaista näkemystä tähän, mutta muun tyyppinen kokemus ja näkökulma olisi myöskin erittäin tärkeä. 25 henkilön komitea voisi toimia esimerkiksi siten, se voisi toimia hyvin nopeasti. Se voisi toimia hyvin nopeasti sartiitokentältä ja sartiitomaista, joista on tulossa muut, kaikkea muuta kuin turvallisia maita. Tämä täsmennykset tähän neuvontavan komitean välinen niin, seikka. Tämä liittyy se, mitä Martin Anders sanoi. Uskon todellakin, että meidän täytyy tehdä vielä paljon työtä, jotta voidaan välttyä naiviudelta ja tekopyydeltä ja pohti vain sitä, mikä on tiukasti tarpeellista. Sen sijaan, että olisi kyse pelkästään siitä ja siitä maasta tulevien pakolaisvirtojen hallinnoinnista. Meidän työssämme pitäisi luoda riittävän vankka pohja sille, että listaa voidaan käyttää asianmukaisesti hyväksi sitten kun myöhemmin toivottavasti todennäköisesti lista pitenee. Kiitoksia kaikille keskustelusta. Merci bien. So, um, I would... Kiitoksia. Lopetan keskustelun. Tartsun aikaraja on 13 toukokuuta kello 12. Tämä taisi päättääkin kokouksemme tänään. Muistan vielä siitä, että seuraavan, seuraava kokous on 9. toukokuuta Strasbourgissa kello 7.9. illalla. Sitten on kaksi kokousta Brysselissä 23. ja Joskus 3. toukokuuta.